Good morning, uh, good morning colleagues, um, and uh, particular thanks again to colleagues who have come on time. It really... Hyvää huomenta arvon kollegat. Pyydän anteeksi, että aloittelemme hiukan myöhässä. Kiitokset niille, jotka tulivat ajoissa paikalle. Arvostan sitä kyllä suuresti, kun tullaan sovitun aikataulun mukaisesti. Mitä tulee kielivalikoima, niin tanska, iiri ja muut, muut kielet eivät ole tänään käytettävissä. Ja sitten vielä lisänä eilisiin ilmoituksiin koordinaattorit tekivät päätöksen kirjallista menettelyä käyttäen ja yhteinen Libe Ekon kokous järjestetään vielä tämän vuoden puolella yhteiskokouksena ja tämä vain lisänä siihen liittyen, mitä jo eilen sanoin. Ja tästä pääsenkin siihen, että valiokunta hyväksynee 205 artiklan mukaisesti nämä pääkoordinaattoreiden päätökset. Sitten esityslistan kohtaan seitsemän. Muistanette, että Liben tilapäinen valtuuskunta kävi matkalla Libanonissa 9-22. syyskuuta. Olette saaneet sähköisessä muodossa tähän liittyvän raportin. Kyse on niistä matkoista, jotka liittyvät läheisesti meidän varsinaiseen työhömme ja aihealueeseen, eli pakolaisuuteen, siirtolaisvirtoihin, ja me olemme pohtineet, miten näitä lähtömaita voidaan tukea, varsinkin huomioiden komission tekemät päätökset, uudesta kumppanuussopimukset. Tämä liittyy myöskin kollega Vergian laatimaan lausuntoon aiheesta pakolais- ja maahanmuuttovirrat – Vierailun aikana korostimme kollega Björkin uudelleen sijoittamista koskevaa tekstiä. Tarkoituksena oli matkan aikana korostaa juuri sitä, että pieni maa joutuu auttamaan suurta ihmisjoukkoa Ja mitä tulee käytännön töihin tähän liittyen, niin ehkäpä joku, joka osallistui tähän valtuuskuntamatkaan, niin voisi kertoa meille enemmänkin tästä matkasta. Kollega Agnew oli yksi valtuuskunnan jäsenistä, niin ehkä hän voisi kertoa siitä hiukan enemmän. Frank, sopiiko tämä sinulle? Niin, minun mielestäni meidän tulisi korostaa juuri sitä, että tämä oli käytännön läheinen matka. Käsiteltiin monia asioita ja kiitokset sihteeristölle valmistelutyöstä. Tämä oli erittäin työntäyteinen matka. Me keskustelimme kansalaisjärjestöjen ja pakolaisten kanssa, niiden kanssa, jotka uudelleen sijoitetaan Euroopan unionin jäsenvaltioihin ja Norjaan. Ja me tarkastelimme myöskin näitä pakolaismääriä, joita Libanonissa on. Me ymmärrämme, minkälaisen paineen alaisuudessa Libanon on, mutta yhtä lailla ymmärrämme sen, minkä, kuinka paljon syyrialaisia löytyy Libanonista – me katsoimme sitä, kuinka paljon ihmisiä jää Libanonin ja kuinka monet sitten tulevat Eurooppaan asti. Toki Saksa ja Ruotsi ja Itävalta ovat ottaneet melkoisen määrän pakolaisia vastaan, mutta kuitenkin suuri osa on jäänyt Libanonissa mitä käytännön lainsäädäntötyöhömme tulee, niin mehän puhumme uudelleen sijoittamisesta ja jälleen sijoittamisesta, mutta olemme kyllä havainneet, että EU ei ole juurikaan mitään tehnyt, vaikka ongelma on näin suuri. Tämä oli melko lailla herättävä matka nyt, jos koskaan kaivataan johdonmukaista uudelleensijoittamispolitiikkaa, Se kävi tämän matkan aikana selvästi ilmi. Tietenkin me pyritämme vahvistamaan yhteistyötämme kansalaisjärjestöjen ja YK kanssa – juuri tämänkin matkan aikana ja työohjelma oli siis työn täyteinen ja talousarvion valiokunnan jäseniä oli mukana. Kävimme myöskin Jordaniassa, siitä oli varmaan hyötyä. varsinkin siinä mielessä, että näemme kuinka paljon Euroopan unioni panostaa apuun paikan päällä. Me kävimme tietenkin myös parlamentissa vierailulla ja saimme selkeän kuvan parlamentaarikoilta, mikä tilanne Libanonissa on. Eli Libe- ja talousarviovalvontavaliokunnan jäsenet näkivät selkeästi, minkälaisessa tilanteessa siellä ollaan. Mutta Eurooppa, EU tukee vahvasti toimia alueella. Siinäpä omalta osaltani kaikki, ja joskohan valtuuskuntaan osallistuneet voisivat vielä kantaa korttansa kekoon. Frank ehkäpä ensimmäisen, joten olepas hyvä. Kiitos, Claude, sinun kuvailusi totta kai vastaa yleisiä tuntemuksia, eikä se ollut ensimmäinen kerta minulle, kun minä olin maassa pakolaisasioita tarkastelemassa viime kerta, oli pari vuotta sitten. Syyri oli vielä valtio silloin. Pakolaiskysymys Libanonissa oli palestinalaiskysymys enemmänkin. Eihän sekään ole kadonnut, mutta sen lisäksi totesit, että palestinalaisten määräkin on aikamoinen ja epävarma. Mutta sen lisäksi syyrialaiset pakolaiset puolitoista miljoonaa UNCHRn virallisesti rekisteröimiä, mutta tiedämme, että Syyrian raja on vuotava. Mitä muutakaan oikeastaan mahdollisuutta on, koska se on ainoa maaraja, josta vielä pääsee läpi. Syyriasta tuleva ihmisvirta mutta toisaalta myös on kahdesta suurtesta liikenteestä kyseistä on vaikea ymmärtää noin yleisesti tai tilastollisesti. Oikeastaan joka neljäs ihminen Libanonissa, 10 000 kilometriä muuten vain, se on kolmannes Belgiasta muuten, ei valtava iso. Eli ainakin joka neljäs on pakolainen siis Libanonissa, ehkä jopa enemmänkin. Jotta kai se luo paineita koulujärjestelmälle, vesihuollolle, energiaverkolle, jätehuollolle ja monelle muulle asialle. Kun olimme siellä paikalla, siellä oli vielä yksi lisävaikeus, tai se osoitti, miten päästä tilanteesta on kyse. Libanon edelleen taisteli vielä institutionaalisista rakenteista, että ne saatiin kuntoon. Se on nyt kunnossa, mikä sinällään on hyvä asia, kun siellä on laaja koalitio niin, että pystyttiin valitsemaan ensinnä presidentti ja nimitettiin pääministeri, joka on muodostamassa hallitusta, joka on aika hankala Libanonissa. Hän uskonnollisten ja koljojen kanssa joutuu selviämään ja se täytyy tiettyjen kiintiöiden mukaan, tietyn uskonkokunnan mukaan tekemään. Mutta se onnistuu ennen vuoden päättymistä. Eli ainakin se on saatu aikaan. Jos ei olisi, niin on hyvä pitää miele, mielessä, että Syyriä lukunottamatta siellä on vain yksi oikeastaan, yksi maa, on saavutettavissa sadan kilometrin päässä meren, merellä, Kypros. Moni libanilainen kristitty, jos jotain tapahtuu, ovat pakanneet melkein laukunsa myös koska he eivät haluaisi sitä kokea, jos jokin räjähtää maassa tai kaikki menee raitiotaan. Totta kai tärkeintä tässä on se, miten me haluamme olla tekemisissä maan kanssa. Ilmeistä on, että he ehkä loogisesti kuvittelevat saavansa rahaa, totta kai. Sitä on aika vaikea tarjota, koska Libanon ei ole hyväksynyt vielä budjettiakaan oikeastaan pitkään aikaa, vähän samasta syistä kuin ei ollut presidenttiä ja pääministeriäkään. Eli budjettiapu, jota mieluusti antaisimme yleensä, on hankalampaa kanavoida sinne. Mutta vaikka sitten ei olisi budjettiapuakaan, vaikka sekin on tärkeää, niin meidän pitäisi lepanilaisten paineita helpottaa ottamalla pakolasta paljon enemmän. Paljon paljon enemmän, mitä nyt olemme vastaanottaneet. Mitä me näemme perheitä Ranskaan, Norjaan, ihmiset olivat halukkaita menemään yksittäisiä tapauksia. On kyse muutamasta sadasta tuhannesta. Ja meidän pitäisi tavallaan heidän harteiltaan ottaa nämä ihmiset. Eikä se nyt ole kovin tapetilla ollut hyvistä huonosta syistä. Minä kuulun niihin, jotka uskovat tämän sanon lopuksi, että Turkista ei mitään pakolaisvaaraa enää ole, ei pelkästään siitä syystä, että presidentti Erdogan tarvitsee pakolaisia, miljoonia, niin että siellä olisi enemmän kuin kurdeja kaakkoisessa osassa. Se on nyt nähty, miten siellä on tapahtunut. Sinällä kyllä pelottavaa mutta tavallaan ilmeistä myös, jos vain sen haluaa nähdä, niin. Mutta Libanon asia varmasti tulee esille, jos jotain dramaattista maassa tapahtuu. Minä todella toivon, että kun siellä on instituutiot kunnossa ehkä muutaman viikon tai jopa päivän kuluessa, me todella pystymme olemaan tekemisissä päättäväisemmin kuin tähän asti. niin, että voitaisiin viestiä heille, että me olemme valmiita merkittävästi lisäämään niiden ihmisten määrää, jotka voimme ottaa heidän harteiltaan, jos se näin tee. Ja Syyrian sota, kun ei varmasti ole loppumassa kovin pian, ainakaan minun uskomukseni mukaan, niin Libanonin pakolaiset eivät minnekään katoa. Ja vaikka se nyt olisi edes puolittainkin toimintakykyinen, valtio, niin pakolaistilanne on kovin häilyvä ja voi räjätä käsiin, ensin heidän käsinsä tietysti. Paljon kiitoksia, Frank. Vaikea on ynnätä yhteen kaikki ne ongelmat, joita tällaisella pienellä maalla on, mutta hienosti sen kyllä teit. Mutta kun näkee itse henkohtaisesti, miten näin pieni valtio joutuu tällaisia ongelmia käsittelemään. Syyrialaiset pakolaiset, palestinalaiset pakolaiset ja väestömäärän tuplaantuminen. Ja sitten kun käy vielä parlamentissa ja näkee, mitä siellä asiasta tuumataan. Ja tämä EUn valtaisa tuki, joka pitää kyllä huomioida. Tomas, talousarvion valiokunnan näkökulmasta katsottua, haluaisitko lisätä jotain? No, muutama mielenkiintoinen seikka. Itsekin viimeisten kolmen kuukauden aikana olen vierailut kuudessa maassa Maltalla, Italiassa, erityisesti Sisiliassa siellä, Libanonissa, Jordaniassa, Turkissa ja Azerbaidsanissa. Näissä kaikissa kävin ja haluaisin vertailla näitä, näitä kuuta, kuutta maata toisinsa. Monet meistähän kritisoivat Turkkia monestakin syystä, mutta minä kyllä sanoisin, että en koskaan milloinkaan ole nähnyt yhtä hyvin järjestettyä pakolaisten tukea ja apua kuin Turkissa. Jos vertaisin näitä maita, Libanonia, Jordania, Turkkia, keskenään, niin Libanon on aivan kaikkein kamalin maa. Siellähän on hallinto-ongelma, tilanne ei ole ollenkaan vakaa. On monenlaisia ongelmia, mm, terroristi, isku, vaara, palestiinalaisia, pakolaisia, Fatah ja niin edelleen. Monia ongelmia. Jordaniassa mm, järjestelmä toimii paremmin siellä, on val, siellä vierailimme valtavalla pakolaisleirillä. Ja 30 euroa kuukaudessa on valtava summa näille ihmisille. Heillä ei ole mitään. He ovat niin köyhiä. Ei edes sähköä ole, mutta silti he edelleen sinittelevät hengissä. Turkissa tilanne on hiukan toisenlainen. harvat enää ovat pakolaisleireillä. Kolme miljoonaa on asutettu eh, eh, tavallisiin koteihin, taloihin kunnissa ja siellä todella humanitaarinen apu on erinomaisesti järjestelty ja kansalaisjärjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä. Kyllä Turkin demokratiavaje on meille ongelma, mutta kukaan meistä ei halua kritisoida Turkia humanitaarisen avun alalla. Ja on hyvin tärkeää nähdä nämä erot erot näiden eri maiden välillä. Libanonista sen verran, että halusin osallistua tuohon kaksipäiväiseen valtuuskuntamatkaan ja Libanon on kyllä erityislaatuinen kertomus. Jos katsotaan viimeistä 60 vuotta maan historiaa, niin Maalla on monia ongelmia, sosiaalisia ongelmia. Kyse on pienestä maasta, eh, jossa asuu valtava määrä pakolaisia, mutta he tekevät edelleen erinomaista työtä. Ja kyllä mielestäni meidän täytyy tukea Libanonia, Jordania ja Turkia, koska meille näiden maiden vakaus on äärimmäisen tärkeää, paitsi että annamme eh, rahaa pakolaisille pyrimme vakauttamaan näitä maita myös terrorismia ja radikalisoitumista vastaan, sillä kun olemme puhuneet hallituksen edustajien kanssa, EU-suurlähetystön väen kanssa, niin meille kerrottiin, että radikalisoituminen on erittäin suuri ongelma. Ihmiset ovat köyhiä, he haluavat palata Syyriaan taistelemaan ISISin armeijassa. Tämä on valtava ongelma. Lopuksi haluan vain todeta olevani hyvin, hyvin ylpeä EUn kaikesta avusta näille maille, myös Libanonille. Ja jos joku kritisoi EUta, lähettäisin hänet äh, omin silmin näkemään tilanteen näissä pakolaisleireissä. EUhan on suurin humanitaarisen avun antaja, suurin lahjoittaja EU ja sen jäsenvaltiot. Tämä pitää kaikkea ymmärtää. Frank Luba. Selkeä viesti ja Frank on varmaankin samaa mieltä, että EUn, EUn suurin avunantaja, se on kiistaton fakta. Nyt kyse on siitä, että miten voimme uudelleen sijoittamiseen, sisäisiin siirtoihin ja muihin liittyen käydä näitä keskusteluja ja aiheesta puhuttaessa on kyllä aika lailla ilmiömäistä, miten nämä suuret ihmismassat muuttavat yhteiskuntaa. Mutta olin kyllä todellakin vakuuttunut siitä, että miten tämän valiokunnan jäsenet ovat nähneet, että miten ihmiset paikan päällä vain jaksavat sinnitellä. Ja valtuuskuntamatkan aikanakin tämä kävi selkeästi ilmi ja me olemme Frankin ja muiden avulla saaneet todellakin asiantuntemusta valtuuskuntamatkalle. matkalle. Mielestäni tämä oli erittäin hyödyllinen matka. Kyllähän tuttujakin tilanteita nähtiin, mutta vielä selvemmin nähtien tilanne on kehittynyt, niin kuin Frankin totesi, muun muassa Turkiin liittyen. Vielä kerran kiitokset tästä selonteosta. Ja varmaankin kaksi esittelijää saa henkilöstön kautta infoa tästä meidän saavastamme palautesta, kollegat Versia ja Björk siis. Oikein paljon kiitoksia arvon kollegat tästä keskustelusta ja näin pääsemmekin sitten varmaan seuraavaan esityslistan kohtaan, eli European Youth-kuulemiset. Sanotaan suoraan nyt, että nuoret ovat paikalla, mutta muu väki puuttuukin. No, josko nuoret vieraamme voisit istuu istuutua. No, yksi jäsenen täältä löytyy tai kaksi. Ketäs me täällä vielä odottelemmekaan? We're actually waiting for five of the members who should be here. Viisi jäsentä vielä uupuu. Ehkäpä henkilöstön puolelta voitaisiin näitä kollegoita lähteä etsimään. Ah, dear. So, um, here is the pronunciation of the names. So, Colleagues, sorry, uh, I don't want to leave everyone uh, hanging. Just, um, again, if we just have a break. No pidetään vaikkapa viiden minuutin tauko ja odotellaan parlamentaarikkoja. We'll stick to that, Thomas, yeah. You are, you are happily dismissed. You can come back later. Kyllä voit poistua ja palata myöhemmin tänne. Ole hyvä vain. I don't know how that was translated. Dismiss is a nice thing.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 I want to ask um, Mr. Coelho and Mr. Lopez Aguilar if you... Kollegat Coelho ja Lopez Aguilar, te ehkä voisittekin aloitella. Muut kollegat vielä eivät ole päässeet paikalle. Silloin kun Frank on paikalla, niin kaikkea voi sattua ja tapahtua. Siis silloin kun hän on paikalla. No, nuoriso ei tietenkään tiedä, mistä minä tässä puhun. No niin, kiitokset niille parlamentaarikoille, jotka pääsivät paikalle. Nyt meidän on kuitenkin aloiteltava, sillä aikataulu on aika lailla tiukka. Haluaisin toivottaa kaikki tänne paikalle tulleet nuoret tervetulleeksi tähän AI-kuulemiseen. Täällä tarkoituksena on keskustella nuorisotapahtuman osallistujien kanssa. Strasbourgissahan tämän vuoden AI-tapahtuma järjestettiin. että ehkä, että AI-tapahtuma järjestettiin nyt toistamiseen viime toukokuussa. Mukana oli seitsemän ja puoli tuhatta nuorta eurooppalaista, jotka keskustelivat omista ajatuksistaan paremman Euroopan puolesta. Keskustelut käytiin siis Strasbourgissa ja nämä ideat esitettiin suoraan parlamentille. Eli melkoinen määrä, 7500 nuorta oli paikalla. Kiitokset tästä tapahtumasta ja osa näistä nuorista on nyt täällä paikalla. Ja nyt ikään kuin jatkumona tästä hienosta tapahtumasta on kyse Euroopan parlamentissa lokamarraskuussa, kymmenessä val- valtu- valiokunnassa nuoret ovat käyneet esittämässä omia ajatuksiaan, yrittäen siten vaikuttaa Euroopan unionin tulevaisuuteen ja yrittää tehdä positiivisia muutoksia. Mutta kyse ei ole vain ainoastaan siitä, että me täällä vain kuuntelemme teitä, vaan että parlamentaarikot, tässä tapauksessa live-valiokunnan edustajat, voivat reagoida täällä kuulemaansa. Olen iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi kolme nuorta AI-osallistujaa, eli ajatusten esittäjiä ja sitten parlamentaarikot ja muut ovat täällä sitten niitä ajatusten nappaajia. Täällä tullaan esittämään kaksi ajatusta vieraidemme puolelta ja sitten spontaaneja vastauksia saadaan parlamentaarikoilta. Eli tässä huomioidaan niin sanottu live-ulottuvuus ja siihen liittyen tar- erittäin tärkeistä asioista. Tiedän, että nuorilla on selkeä näkemys näistä asioista – Ensin keskustelemme radikalisoitumisen vähentämisestä, sitten Euroopan turvapaikka järjestelmän tulevaisuudesta ja kolmanneksi niin sanotun laillisen maahanmuuton eurooppalaisesta järjestelmästä. Parlamentaarikot ja nuoret voivat myöskin hyödyntää somea täällä, hashtag AI 2016 otsakkeen kautta. Toivottavasti tätäkin mahdollisuutta käytetään hyväksi. Minä en voi yhtä aikaa twiitata ja vetää tätä kokousta, siihen en kykene. Eli AI 2016 otsakkeella. Ja sitten meidän ideoitsijoihimme, vieraisiimme, aloitetaan Nur Meshalasta, hän kuuluu syyrialaisten opiskelijoiden foorumiin. Se yrittää antaa syyrialaisille mahdollisuuden opiskella muun muassa Portugalissa. Ja toisena vieraanamme täällä edessä on Kira Kötke Hampurista, Saksasta. Vuonna 2014 hänet valittiin European Youth Parlamentin kansallisen ja alueellisen valintaprosessin kautta ja myöhemmässä vaiheessa sitten EYP Armeniaan. Hän valmistui vuonna 2015 Humboldtin yliopistosta Berliinistä oikeustieteellisesti ja kolmantena Anna Chucha. Hän on politiikan opiskelija, kolmannen vuoden opiskelija Zagrebin yliopistossa Kroatiassa. Hän on muun muassa jäsenenä Student Club of the Faculty ja Center of Peace Studies. Hän on tehnyt vapaaehtoistyötä Balkanin reitillä erinäisissä pakolaisleireissä. Oikein paljon kiitoksia siitä, että olette tänne päässeet vieraaksemme, aloitammekin suoraan ensimmäisestä aihealueesta, eli radikalisoitumisen vähentäminen. Ja nyt meneekin aika lailla hankalaksi, eli miten tämä järjestetään. Kira Kotka antaa ajatuksia. Hän saa maksimissaan kaksi minuuttia puheaikaa. Ja sitten vielä toinen idea, ja siihen liittyy kaksi minuuttia puheaikaa, ja sitten Lopes Aguilar vastaa, ja hänelle annetaan kaksi minuuttia puheaikaa. Kira, kaksi minuuttia, näin alku. Olipa hyvä. Kiitos. Minä suosittelen, että Euroopan parlamentti luo kyberturvallisuusjoukot, jotka torjuvat kyber uhkaa. Näin Euroopan unioni voi vastata kyberrikollisuuteen äh, äh, tehokkaalla tavalla. Tämän äh, kyberarmeijan tulisi liittyä kyberturvallisuusvirastoon uh, ja tarvitaan lakiehdotuksia, jotta kautta voidaan muun muassa internetissä jäljittää pahantekijöitä ja tietenkin paitsi, että suljetaan nämä sivustot ja viestit, että heidät voidaan jäljittää. Euroopan unionin tulee tehdä yhteistyötä, propagandaa haravoidessaan netissä, muun muassa Twitterissä ja muilla sosiaalisen median alustoilla. Ääri aineisto tulee poistaa netistä. Samoin täytyy lisätä nuorten tietoisuutta eri alustoilla, esimerkiksi julkaisemalla propagandamateriaalia ja samalla selittämällä sen sisältöä ja tapoja levittää propagandaa. Ja näin äh, mm, ääripropagandan äh, paljastaminen netissä voisi suojella monia nuoria radikalisoitumiselta. Kiitos paljon. Hienoa, kiitoksia varsinkin, kun osaat pidättäytyä puheajassa. Kiinnostaisiko parlamentaarikon hommat? eiköhän nimi, nimi pistetään muistiin. Seuraavana Anna. Hän esittää toisen idean. Olepa hyvä. The feeling of segregation and to create... Jotta voidaan torjua radikalisoitumista ja saada kuulumisen tunne, että pakolaisten ja maahanmuuttajien pitäisi osallistua kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen elämään, koska minulla on kokemusta vapaaehtoistyöstä pakolaisten parissa omassa maassa, niin olen huomannut, miten olennaista on antaa heille mahdollisuuksia että kuuluvat yhteiskuntaan, eivät ulkopuolella yhteiskunnan. Minä ehdotan, että kotouttaminen ei ole yksisuuntainen tie. Siinä tarvitaan kaikkien osapuolien uurastamista. Me toteutamme kotouttamista ottamalla ihmiset mukaan. Meidän täytyy tarjota turvapaikanhakijoille maahanmuuttajille mahdollisuuksia osallistua yhteisasumiseen, kansallisyhteiskunnan järjestöihin, naapurustoimintaan ja ammattiliittoihin. Minulla on esimerkki järjestöstä, jossa on mukana paikallista väestöä, pakolaisia ja maahanmuuttajia. Tämä pieni yksikkö ruoalaitovartio osoittaa, että kotouttaminen on mahdollista. Euroopan unionin pitäisi harjoittaa tätä toimintaa ja rahoittaa hankkeita e- Euroopan sosiaalirahastosta. Lisäksi meidän pitäisi rohkaista sekä maahanmuuttajia että pakolaisia asettumaan ehdolle valtuustoihin ja muihin elimiin. Tämä osoittaisi, että on kotoutunut menestyksellisesti heidän ja EUnkin kannalta. Thank you very much, Anna. And now... Oikein paljon kiitoksia, Anna. Ja nyt parlamentaarikkojen vastauksiin. Fernando López Aguilar, olepa hyvä, kaksi minuuttia. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille molemmille, Kira ja Anna olipa ihanaa. Jos haluatte minulta reaktion, niin suosion osoitukset teille. Minä olen täysin samaa mieltä kanssanne ja haluan ajaa ehdotuksianne. Ehdotuksenne ovat äh, hyvin pitkälti samankaltaisia kuin äh, ajatukset äh, Euroopan parlamentissa. Olemme tuottaneet koko joukon paperia, kun radikalisoitumisesta puhutaan. Kyse on siitä, että väkivaltaa ja pahuutta banalisoidaan ja nyt me tarvitsemme todella lakeja voidaksemme kohdata tämän nouseman, nousevan radikalisoitumisen uhan. Kyse ei ole asiasta, joka tulee ulkomailta, tuodaan ulkomailta, ei, vaan tämä on äh, kehittynyt ja kasvanut meidän joukossamme tämä radikalisoituminen ja johtuu ehkä siitä, että Euroopan sosiaalimallissa on omat puutteensa. Ja sehän on ää, äh, äh, heikentynyt, kun epätasa-arvo on kasvanut. Ja jotta voisimme huolehtia tästä laillisesta ulottuvuudesta, niin tarvitaan päättäväisyyttä ja energiaa ja tarvitaan tahdon voimaa, jotta voidaan kohdata nämä netin jättiläiset, kuten Facebook, YouTube, jotka tekin mainitsitte. Väkivaltaa vähätellään ja meidän täytyy puuttua asiaan, kun on tahoja, jotka haluavat ilmaista Ähm, myös äh, sen, että eivät hyväksy tällaista toimintaa, niin näiden tahojen on voitava nostaa ääntään. Ja me otamme hyvin vakavasti tämän ulottuvuuden. Siis ajatellaan taistelua vihapuhetta vastaan ja pelon politiikkaa vastaan. Ja tämä on toden totta hanke, jossa tarvitaan eri sukupolvien välistä yhteistyötä. Ja onpa mukava kuulla, että Euroopan nuorisotapahtuman edustajat täällä ovat niin sitoutuneita tähän yhteiseen työhömme ja myös todella tietoisuuden lisäämiseen. Ja haluatte, että me Euroopan parlamentissa lainsäätäjinä torjumme vihapuhetta ja vihan politiikkaa. Kiitos. Ja toinen parlamentaarikko, joka reagoi, on Iva Jolie. Kaksi minuuttia, olepa hyvä. Good morning to... Hyvää huomenta kaikki ja varsinkin te, Anna ja Kiira. Minun teki suuren vaikutuksen teidän sitoutumisenne ja toiveenne vahvistaa radikalisoitumisen torjumistyötä internetissä ja helpottaa maahanmuuttajien kotouttamista. Olet aivan oikeassa. Meidän täytyy torjua propagandaa verkossa. Me olemme nyt työstämässä direktiiviäkin, josta äänestetään parin päivän päästä. Siinä tämä torjunta on keskeisessä asemassa, mutta ja tämä on ymmärrettävä, me tarvitsemme hyvät suojalausekkeet – kun haluaa poistaa jotain sisältöä propagandasivustoilta, täytyy myös varmistaa, että siinä ei oppositiovoimia poisteta samalla tai opposition mielenilmauksia. Eli meidän täytyy myös taata mahdollisuus säilyttää sananvapaus, mielipiteenvapaus. Täytyy löytää kutainen keskitie Eli näiden oikeuksien suojelukin on tärkeää. Meillä täytyy olla mahdollisuus kääntyä tuomioistuimen puoleen, että poistettu sivu voidaan palauttaa, jos on poistettu väärin perustein. Meillä on myös tietyt huolet, kun on kysy välillisestä provosoinnista yhdessä direktiivissä sekin voi mennä kovin pitkälle ja täytyy olla hyvin varovainen, ettei esimerkiksi sellaisia ihmisiä, jotka tarjoavat ohjelmistoa, käännöksiä, ettei he altistu rikollisuudelle. Mutta me olemme kyllä valmiita torjumaan internetpropagandaa radikalisoitumisen yhteydessä. Annalle sanoisin, että pakolaisten kotouttaminen on tärkeä kysymys. Sitäkin me täällä käsittelemme. Ehkä kaikkein tärkeintä on, että heille on tarjolla työtä. Se on tänä päivänä suurin ongelma. He joutuvat odottamaan kovin pitkään ennen kuin pääsevät työmarkkinoille. Ehkä se on myös kaikkien paras tapa kotoutua, mutta ajatuksen osallistumisesta valtuustoihin ja keskustelu on erittäin tärkeää. Ja painan, painan sen mieleeni, kiitos. Kiitokset sinulle, Iva. Ehkäpä Kira ja Anna voivat reagoida juuri kuulemaan. Kiira, yksi minuutti, ole hyvä. Alkuun kiitokset, että olette täällä kuuntelemassa meitä. Olen iloinen siitä, että olette kanssamme samaa mieltä. Ja ymmärrän toki, että näette tämän puheenvapauteen ja propagandan kitkemiseen liittyvän tilanteen. Nyt on vaikea puhua tai erottaa vaarallisen sisällön ja vapaan ilmaisun ja on vaikea lähteä kieltämään ihmisiä ilmaisemasta omaa kantaansa. Mutta yhtä lailla ihmisiä pitää suojella väkivaltaiselta sisällöltä ja propagandalta. Ja on hienoa, että olette yrittäneet löytää tähänkin liittyen kompromissin. Kiitoksia. Well, thank you for your comments. Kiitokset huomioistanne puheenvuoroista. Olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että radikalisoituminen ei ole tuontitavaraa. Ei, vaan se tapahtuu meidän puitteissamme, meidän yhteiskunnissamme, meidän joukossamme. Ja ö, ilmiö on nyt olemassa ja siksi haluaisin kiittää teitä siitä, että ymmärrätte, miten tärkeä asia integraatio on. Ja haluaisin lisäksi korostaa sitä, että me haluamme tehdä parhaamme auttaaksemme niin maahanmuuttajia kuin pakolaisiakin integroitumaan Me Mehän olemme Euroopan unioni ja meidän tulee osoittaa yhtenäisyyttä toimissamme. Kiitos. Kiitokset Anna. Näin pääsemmekin toiseen aihealueeseen, eli Euroopan turvapaikka-asetuksen tulevaisuus. Ja vieraamme Nur Masala, kaksi minuuttia. Olepa hyvä. Again, thanks for the Urban Parliament. Thank Kiitoksia kovasti Euroopan parlamentin, kiitos, että olette paikalla. Ja kiitos kutsusta. Hauskaa nähdä jälleen kerran nuorisoa, kuten Strasburgissakin näin lukusana. Mutta ennen kuin aloitan, niin haluaisin mainita erään asian. En voi jatkuvasti puhua puhumatta myös Alepposta, ei siitä syystä, että se on kotikaupungin, mutta se edustaa myös tavallaan syyrialaisia, yksi vanhimpia maan päällä, jonka me menetämme joka päivä pala palalta, että ihmiset tietävät, mistä me puhumme. Siellä on kärsimystä, sadot, satoja tuhansia itäisessä Aleppossa kärsivät, ja kukaan ei tee mitään. En ole syyttämässä täällä ketään. Tiedän vain, että olen hyödyt, että minä tunnen itseni hyödyttämisen. Tiedän, että teet teette parhaana, mutta te ette paljon voi tehdä, koska valtaa pitävät eivät mitään tehdä. Olen täällä vain toteamassa, että muistutkaa ihmisiä Alepposta ja ihmisistä siellä. Heillä on vain meidät. Eli minä esittäisin, että Dublinin järjestelmä tarvitsee uudet mekanismit, jotta se olisi vaikuttavampi ja reilumpi kuin aikaisemmin. Ensinnäkin varallisuuteen esimerkiksi ja maan kokoon viittaaminen, jos on paljon hakemuksia, jotka sopii maan kokoon tai vaurauteen, meidän täytyy siitä muualle hakemukset, ja näin tehtäisiin, kun ne päästä normaaliin tasoon hakemuksista kunkin maan kohdalla. Huomioittaisiin myös se kaksi tärkeää seikkaa, koko ja vauraus. Emme tietenkään voi pakottaa maata ottamaan hakemuksia, jos eivät ole siihen valmiita ja ottamaan vastaan sisäisiä siirtoja, mutta on erittäin tärkeää unionissa, jos maa kieltäytyy olemasta osa prosessia, että heidän pitäisi osoittaa jonkinlaista solidaarisuutta unionille maksamalla jonkin verran. Järjestelmän pitäisi hoitaa kaikki turvapaikkahakemukset, mutta se ei kuitenkin takaa kestävältä pohjalta ja, taakanjakoa maiden kesken se on nyt paineen alla ja eturintamassa olevat maat, jotka ovat myös köyhimpiä unionissa, kärsivät tästä. Siksi siellä on suuria vaikeuksia tarjota tätä turvaa. Kriisi synnyttää muita kriisejä. Oikein paljon kiitoksia sinulle, Nur. Ja neljäs ajatus, sen esittää Kira. Kira, olipas hyvä. Kaksi minuuttia. Haluaisin esittää te, esitellä teille tai suositella solidarisuusjärjestelmää, jonka mukaan avun antaminen olisi velvollisuus ja se toteutuisi neljä väylää kautta. Ensinnäkin turvapaikanhakijoille turvan tarjoaminen ja näin voidaan kotouttaa heidät Toisaalta humanitaarinen ja rahoituksellinen apu juuri unionin ulkorajoilla, kuten Kreikka, Italia, Malta. Ja kolmas vaihtoehto on taloudellisen avun antaminen pakolai, YK on korkealle pakolaisedustajalle, jotta Libanon, Jordanian ja Turkin kaltaiset maat voivat tu- saada tukea muun muassa pakolaisleirien perustamiselle ja terveydenhuollon tarjoamiselle. Ja lisäksi myöskin al- varsinaisiin muuttovirtojen syihin pitäisi puuttua ja tarjota näin lähtömaille äh, parempia mahdollisuuksia toimia. Näin ihmisiä, pakolaisia voitaisiin kohdella inhimillisemmällä tavalla. Jokaisella maalla pitäisi olla mahdollisuus itse päättää, miten he osallistuvat tähän tukeen, mutta kuitenkin väestömäärä ja BKT olisi ohjenuorana tuen määrästä päätettäessä. Solidaarisuus ei ole mikään vaihtoehto, vaan jokaisen pitäisi omien kykyjensä mukaan toimia. Eli kaikkien valtioiden pitää osallistua tähän ja näin. Ja yhtä lailla heillä pitäisi olla mahdollisuus valita, miten he tukevat pakolaisia tässä tilanteessa. Sekä alkuperämaat joutuisivat tähän osallistumaan, että myöskin vastaanottavat maat. Kiitoksia. Ähm. Kiitoksia oikein paljon. Anna esit on täällä sitten Silvi Giomin sijaan. Eli Nuren ja Kiran kommentteihin kuulemme nyt Carlos Coeliolta kommentteja. Olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan korostaa tämän aloitteen merkitystä. On aivan keskeisen tärkeää, että meillä on tämän kaltaisia kanavia käydä vuoropuhelua nuorten kanssa ja kuulla nuorilta. Haluan kiittää eh, Kira ja Nooria heidän ehdotustaan ehdotuksistaan, ajatuksistaan. Minulla on ollut jo tilaisuus tavata nuoria viime kesänä. Kutsuin kesäyliopistoomme sata nuorta ja tämä oli kyllä todella hieno kokemus. Ja jos sallitte, ehkä haluaisin vielä puuttua siihen, mitä sanoit Alepposta hyvin tunteenomaisessa puheenvuorossasi. Me todella jaamme tuntemuksesi ja olen täysin samaa mieltä teidän molempien kanssa – komission puheenjohtaja Juncker on varmasti myös samaa mieltä. Unionin tilapuheessaan vuonna 2015 hän sanoi, että Euroopan unionista puuttuu Eurooppaa ja Euroopan unionista puuttuu unionia, yhtenäisyyttä. Te puhuitte juuri tästä ja puhuitte solidaarisuudesta. Jotain, jotain puuttuu nyt. Ja tehkäämme täysin selväksi, että meidän on vahvistettava Euroopan unionin laillisia puitteita ja tähän pyrimmekin ja pyrimme luomaan eh, täysin toimivan yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän ja pyrimme vahvistamaan turvapaikkavirastoa ja niin kuin sanoitte, eh, kenenkään ei saa jäädä eh, näiden ponnistelujen ulkopuolelle. Meidän tulee ajaa yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää ponnekkaasti ja näin me nyt käymmekin keskustelua asetusehdotuksesta ja katsomme, että minkälainen järjestelmä tulisi ottaa käyttöön jäsenvaltioissa. Minä olen sitä mieltä, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät ota pakolaisia vastaan, e, niiden ei tulisi myöskään saada hyötyä vapaasta liikkuvuudesta. Meillä on Schengenin järjestelmä, jonka seuraamuksia tulisi toden totta soveltaa siinä tapauksessa, että pakolaisia ei joku jäsenvaltio suostu ottamaan vastaan. On äärimmäisen tärkeää, että jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä ja meidän tulisi varmistaa tämä yhteistyö. Kiitos paljon. Kiitokset sinulle, Carlos. Ja sitten Cecil Kienge viidentenä parlamentaarikkona. Olepa hyvä. Grazie. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää nuoria näistä hyvin järkevistä ehdotuksista. Okei. E, dicevo... Niin oli sanomassa kiitos nuorille, tervetuloa tänne esittämään näitä järkeviä, selkeitä ajatuksia. Meille tämä on erittäin tärkeää, jotta mekin onnistuisimme näkemään vähän paremmin teidän näkemyksiin olla yhteydessä teihin paremmin. Ja se totta kai ruokki meidänkin ajatuksiamme. Minä tarttuisin teeman, joka on erityisen tärkeä, solidaarisuus, josta kuulin puhuttavankin täällä. Solidaarisuus ei ole todellakaan mitenkään joustavaa. Minusta sitä ei voida pitääkään millään tavalla joustavana. Joustavaa solidaarisuutta ei ole olemassa. Se on oikeudellinen velvoite. Se on kirjattu myös perussopimukseen ja siksi on niitä myös noudatettava. Maahanmuuttoilmiö on globaali ja se vaatii myös globaaleja vastauksia, solidaarisia yhteisiä vastauksia. Yksikään maa ei voi tässä vetäytyä. Me tarvitsemme yhteisvastuuta. Meidän täytyy mitä artiklaa noudattaa solidaarisuutta ja vastuunkantoa yhteisesti. Siinä ei voi kukaan vetäytyä velvoitteistaan. Thank you very much, Cecile. Oikein paljon kiitoksia sinulle, Cecile. Ja sitten parlamentaarikko numero kuusi, eli Ana Gomez. Ole hyvä, kaksi minuuttia. Um, uh, Kiitokset teille, Nurja, Kira, näistä erittäin osuvista ehdotuksista. Me työskentelemme jo tämän suuntaisesti Dublinin asetuksen työstämisen tiimoilta, mutta niin kuin täällä jo on todettu, niin solidaarisuus ja jakamisen ajatus ovat keskeisiä, mutta yhtä lailla kyse on myöskin siitä, että käytännössä tämä järjestelmä toimii. Ja siksipä uskonkin, että meidän on kaikin keinoin vahvistettava eurooppalaista turvapaikkavirastoa, jotta se toden totta voisi saada vahvemman roolin, varsinkin kun kansallisen tason viranomaiset eivät vain kykene toimimaan, kuten Kreikassa olemme nähneet. Järjestelmä on todellakin pirstaloitunut. Se on täydellinen painajainen, vaikea saada sitä toimimaan. Ja siksipä juuri sisäisiin siirtoihin liittyvät neuvoston päätöksen mukaiset päätökset on vaikea toteuttaa. Joten meidän täytyy vahvistaa virastoa, ja varsinkin jos kansallisella tasolla viranomaiset eivät kytkeene muun muassa käsittelemään turvapaikkahakemuksia, niin silloin tarvitaan ulkoista apua. Ja sitten kollega on esittämä sanktioihin liittyvä kysymys. Eli jos jäsenvaltiot eivät halua ottaa pakolaisia vastaan, niin mitä sitten tehdään? Niin kuin komissiokin on ehdottanut, niin tässä pitäisi mennä pidemmälle. Eli ne, jotka eivät kykene ottamaan ihmisiä vastaan, niin heidän pitäisi maksaa enemmän ja ohjata varat niille, jotka ottavat pakolaisia vastaan. Ja kun rahastoja on ja niistä jäsenvaltiot saavat rahaa, niin heiltä pitäisi ikään kuin viedä tämä oikeus saada rahastorahoja, mikäli eivät osallistu tähän solidaarisuuteen perustuvaan järjestelmään. Ja sanottakoon myöskin, että kansallisia viranomaistahoja pitäisi vahvistaa. Nuur Syyriasta, niin olen täysin samaa mieltä kanssasi. Meidän on pohdittava Aleppo ja mitä kaikkea se tuo tullessaan ihmismääriä. Ihmismäärät vain tulevat kasvamaan entisestään, koska Aleppon kaltaisissa syyrialaisissa kaupungeissa veren, verenvuodatus vain jatkuu. Nur asuu tätä nykyään Portugalissa. Josan Pajon aloittaman ohjelman tukemana. Nuurin on vaikea saada äitinsä Portugaliin byrokraattisista syistä johtuen. Hän vain odottaa häntä ja muita perheen jäseniä. Mutta perheen jälleen yhdistäminen vaan ei tahdo onnistua. Mutta kotouttaminen perustuu myöskin perheen jälleen yhdistämiseen. Me todellakin haluamme kotouttaa heidät koska juuri sitäkin kautta voidaan taistella radikalisoitumista vastaan. Kun kävin Kreikassa pakolaisleirillä ihan hiljattain, niin minä olin oikein häpeissäni ja pelokkain tuntein katsoin sitä, että kun kotouttaminen ei toimi, niin ihmiset luisuvat rikollisuuden tielle. Ja tässäpä yhteydessä juuri perheiden jälleen yhdistämisellä on keskeinen merkitys. Kiitokset Anne. Nur ja Kira, jos haluatte ihan lyhyesti reagoida kuulemaan ne minuutin puheenvuorot molemmille, olkaa hyvä. Thank Mr. Carlos. Haluaisin kiittää eh, herra Kuelja. Oli hauska osallistua tapahtumaan, tavata nuoriakin siellä. Hyvä vaihtella ajatuksia, kuten jo aiemmin totesin. He ovat Euroopan tulevaisuus, on erittäin tärkeää kuunnella heitä. Minä uskoisin, että meillä on vähän samantyyppiset käsitykset Dublin-järjestelmästä. Me olemme kaikki samaa mieltä, että ehkä se ennen toimii, mutta tämän kriisin aikaan tarvitaan uutta prosessia, jotta voitaisiin selviytyä tästä kriisistä. Olen iloinen näistä reaktioista, jotka olivat ihan minun ajatusteni mukaisia. Ja sitten Anna Komesille esittäisin kiitokseni myös näistä sanoista ajatusteni tueksi. Olen samaa mieltä. Oman kokemukseni, kun pyrkii sisäisin siirron perheettään yhdistämään. Minä kyllä voin kyllä opiskella. Pari vuotta en pystynyt juurikaan opiskelemaan, kun ajattelen vain sitä, miten perheeni, äitini, siskoni voivat. Ja se haittaa ihmissuhteisiin, sosiaaliseen elämääni, kun äiti palasi, niin olin hym- hymysuin. Se on aika tärkeää, eli tätä prosessia pitää käsitellä. Tiedän, että virkavaltaisuutta on, ei sitä voi hävittää, mutta sitä voi vähän vähentää. Tämä on erittäin tärkeä. Kiitos, että otitte sen esille. Ja sitten Kira, ole hyvä. Minäkin haluan kiittää teitä ja on hienoa, että olette solidaarisuuteen liittyen samoilla linjoilla. Sitä kaivataan yhä enemmän, sillä tällä hetkellä kaikki jäsenvaltiot eivät toimi velvoitteidensa mukaisesti, joten meidän täytyy luoda sellainen järjestelmä, jonka mukaan he, jos eivät kykene ottamaan ihmisiä vastaan, niin auttamaan heitä jollakin muulla tavalla. Ja myöskin mitä täällä sanottiin, turvapaikkaa asetuksen kehittämiseen. Sitä kautta radikalisoitumista vastaan voitaisiin taistella. Eli radikalisoitumisen tielle ei ajauduta niin helposti, jos turvapaikkajärjestelmä toimii paremmin. Kiitoksia. Kiitokset Kira, ja näin pääsemmekin kolmanteen aihealueeseen, eli yhteinen eurooppalainen laillisen maahanmuuton järjestelmä. Ja Anna esittää viidennen ajatuksen. Ja kaksi minuuttia, olkaa hyvä. niin, kun puhutaan eurooppalaisesta tutkintojen äh, hyväksymisestä, vastavuoroista tunnustamisesta, niin äh, tarvitaan äh, myöskin turvallisia reittejä Eurooppaan ja jokaisella jäsenvaltiolla on erilaisia omia sääntöjään maahanmuuttajien hyväksymisestä. Tarvittaisiin yksi yhteinen viisumijärjestelmä, jota ihmiset voisivat käyttää halutessaan tulla työskentelemään Euroopan unioniin. Näin voitaisiin ratkaista suuri ongelma, joka syntyy, kun jäsenvaltiot pyrkivät ihmisiä päästämään työmarkkinoille. Tämä, tällaisen työskentelyviisumiin liittyy se ongelma, että siinä ei tunnusteta tutkintoja ja pätevyyttä, joita kuitenkin näillä henkilöillä on. Ja tietenkin tarvittaessa heitä voitaisiin lisäkouluttaa, jatkokouluttaa eri jäsenvaltioissa ja tämä tietenkin riippuisi heidän aiemmasta työkokemuksestaan ja sisältäisi myös pakolliset, pakolliset kielikurssit niin, että maahanmuuttajat mitä pikimmin pääsisivät osaksi kansallisia työmarkkinoita. Lisäksi jäsenvaltiot voisivat kulttuuriinstituuteissaan järjestää jo lähtömaissa kielikursseja, jotka rahoitettaisiin jäsenvaltioiden kassasta ja jotka voitaisiin aset, joiden käyminen voitaisiin asettaa ehdoksi viisumin saamiselle. Näin tämä työskentelyviisumi voitaisiin saada ja sen jälkeen kun maahanmuuttaja olisi käynyt kielikurssit ja hänen tutkintonsa olisi tunnustettu, niin mikä ne estäisi hänen osallistumistaan työmarkkinoille. Migration. Kiitoksia. Sitten ajatukseen numero kuusi. Anna, olepas, uh, Nur, olepas hyvä. Parliament to open... Minä kehottaisin, että parlamentti avaisi nuorille laillisen maahanmuuton väyliä, jos haluavat jatkaa koulutusta. Toisin sanoen hyväksyisivät viisumihakemukset, jotta voit päättää Euroopassa yliopistonsa laillisesti. Ne ovat ainoa toivo omissa maissaan rakentaa omaa maata tänään, huomenna ja pidemmänkin ajan päästä. Sota kyllä loppuu ja maa tarvitsee kaikkia taitoja. Myös kun he ovat täällä Euroopassa, voivat auttaa unionia, jos tunnustetaan heidän osaamisensa, kuten ystäväni totesi. Meidän pitäisi viitata tässä Portugalissa oleva järjestelmää, jos annetaan apurahoja syyrialaisille. Minulle ja parilla sadalle opiskelijalle annetaan apurahaa, jotta voi opiskella ja päättää opiskelutyötä ja voinut päättää Syyriassa. Koulutus on niin tärkeä, ei vain nyt, vaan myöhemmin, kun sota on ohi. On aivan selvää, että koulutus on ensimmäinen, jolla taistella sotaa vastaan. Nuorena pitää tulevaisuudensuunnitelmia tärkeänä, ainakin minusta, ja siksi opiskelijat tarvitsevat laillisia maahanmuuton väyliä, jos en suunnitella tulevaisuutta, kun ei voi olla voi opiskella enkä taata taloutta. Siksi varmasti hae mahdollisuuksia muualta. Ehkä on hankalaa tätä liikennettä muuttaa tai estää, mutta ehkä voitaisiin miettiä uusia sääntöjä unionissa, uusia hankkeita, niin että tämä maahan olisi hyödyllistä, jos ollaan nyt kerran huolestuneita siitä. Täytyy tukea niitä maita, joissa on vaikeita taloudellisia tilanteita kehityshankkeen luoden työpaikkoja, antaen sääntöjä, ajatuksia, että nuorilla olisi jotain mihin tarttua. Ehkä moni miettisi toisenkin kertaan, kun lähtee. Ajatella muutoksia omissa maissaan, niin ehkä he palaisivat sinne ja aloittavat siellä jotain, mutta vain jos ovat sitä mieltä, että joku välittää heidän ajatuksistaan ja joku on kiinnostunut antamaan tukea heille, mutta paras linkki näihin sukupolviin on nimenomaan Euroopassa olevat nuoret, että nuoriso saa todellisen mahdollisen osallistua tähän prosessiin niin, että omista maistaan. Myös nuoret pääsevät mukaan. Meidän täytyy heille tarjota kätteämme, siihen tarvitaan paljon aikaa, paljon ponnisteluja ja koko unionin täytyy tehdä yhteistyötä, mutta se myös varmasti vaikuttaa myönteisesti. Thank you, Nur. And... Kiitokset sinulle, Nur. Ja kolme parlamentaarikkoa vastaa näihin ajatuksiin. Frank Engel, Eva Jolie, Frank Engel ensimmäisenä. Olepa hyvä, kaksi minuuttia. Kiitos Claude. Tutkintojen ja pätevyyden tunnustaminen on mielestäni Euroopan unionissa jo ongelma. Mielestäni se on naurettavaa ja surullista, koska jo vuosien ajan olemme puhuneet siitä, että mm, meidän koulutuksemme tulisi olla sen verran samankaltaista, että jos saa koulutuksen Kööpenhaminassa ja muuttaa Madridiin, niin Madridissa tulisi se hyväksyä, mutta myönnän, että tämä on aivan avainelementti tosiaan myös, kun tarkastellaan opintojen loppuun saattamista. Jos lähdetään siitä, että mitä hyvänsä on opiskellut Syyriassa, Eritreassa tai missä tahansa, niin se ei ole minkään arvoista – niin ei tämä näin voi toimia, joten kyllä meidän täytyy ehdottomasti muuttaa suhtautumistamme muualla hankittuun koulutukseen. Päivän päätteeksi emme sitten varmaankaan kyllä voi laillista maahanmuuttoa Euroopan unionin hoitaa ilman kiintiöjärjestelmää ja järjestelmän täytyy olla yhtenäinen ja yksi ainut järjestelmä ja yhteinen politiikka. Ähm, jos lähdetään nyt vaikkapa Schengenin alueesta äh, ja siitä, että Schengenin alue äh, pysyy voimassa ja toivon, että pysyy. Valitettavasti tämä ei ihan varmaan ehkä tällä hetkellä ole ja äh, se, mitä täällä nyt on puhuttu, niin keskusteluissa Euroopan parlamentissa vuosi puolitoista sitten, en ihan tarkalleen muista. Jossain vaiheessa tutustuin numerotietoihin esimerkiksi eh, unionin kansalaiset, jotka asuvat Euroopan unionin ulkopuolella, ja havaitsin, että Euroopan unionin ulkopuolella on yhtä monta EU-kansalaista ja heidän jälkeläistään kuin unionin sisällä. Ja tämä todistaa sen, että me olemme myös jo pitkään olleet eh, maastamuuton Äh, alue ja maanosa. Ja emme me ole mitenkään suljettuna ulkomaailmalta ja, ja pidä linnaketta pystyssä. Ei päinvastoin koko uutta maailmaa ei olisi tai ei siellä ainakaan olisi niin paljon ihmisiä, jos ei Euroopasta olisi lähtenyt sinne maahan maastamuuttajia ja maahanmuuttajia tuolloin. Joten ei maahanmuuttaja ole rikollinen vain siksi, että siirtyy maasta toiseen. Minulla on Rio de Janeirossa perhettä ja tämä johtuu siitä, että kyllä oli aika, Anna, jolloin Luxemburg oli niin kerta kaikki sen köyhä, erityisesti maan pohjoisosa, että he lähtivät muualle onneaan etsimään. Ja heidät otettiin vastaan avoimin mielin, eikä sanottu, että te olette rikollisia, menkää järjestelykeskukseen. Ei. Kyllä meidän täytyy ymmärtää, että yksi perustavanlaatuinen ihmisen mieleen liittyvä pyrkimys on se, että etsii onnea muualta kuin ne sieltä, minne on sattunut syntymään. Ja tämä meidän täytyisi kyllä muistaa ja hyväksyä. Kiitos oikein paljon tekemästänne työstä. Kiitokset Frank. Ja sitten parlamentaarikon numero seitsemän, Eva Julie, kaksi minuuttia. Ole hyvä. Thank you. Thank you. Kiitoksia jälleen kerran Analeen Nuurelle myönteisestä ehdotuksesta. Mielestäni se on hyvä ajatus, että turvapaikan hakijoille ja maahanmuuttajille annetaan mahdollisuus saattaa päätökseen opintonsa niin, että voivat sitten palata kotimaahansa, kuten Nur totesi, on erittäin tärkeää, että saavat sen osaamisen täällä, koska siitä on hyötyä myöhemmin. meidän pitäisi olla varovaisia kuitenkin, ettei sekoiteta asioita maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat. Meillä on sellainen ajatus sinisen kortin järjestelmässä, että helpotetaan osaavaan väen maahanmuuttoa. Mielestäni tämä vaarallinen ajatus turvapaikanhakijoita ajatellen. Tässä ei pitäisi erotella. Meidän ei pitäisi asettaa etusijalle korkean osaamistason ihmisiä turvapaikanhakijoiden edelle, koska kaikilla pitää olla oikeus turvallisuuteen. Ja mielestäni oli tärkeää, ettei tässä sekoiteta asioita. Mutta olette kyllä aivan oikeassa siinä, että meillä ei ole riittävästi laillisia väyliä tulla Eurooppaan. Viides, viides olemme kovasti uurastaneet, että näitä laillisia väyliä syntyisi. Me myös suosittelemme, että turvapaikanhakijat voisivat välittömästi päästä työhön kiinni. Mutta muu parlamentti ei noudattanut tätä ajatusta ja enemmistöä ei löytynyt, kun 2015 tämä päätöslausaman laadimme. Kiitos, että tänne tulitte jälleen muistuttamaan meitä tästä tärkeästä asiasta. Kiitokset Eva. Ja lopuksi vielä Silvi Guillaume. Ole hyvä. Aion puhua ranskaa. Merci. Eh, kiitos. No en varmaan sano paljon sen erilaisempaa, mitä muut, varsinkin Eva äsken totesi. Minäkin olen sitä mieltä, että laillisten väylien luominen on velvoite maahanmuuttopolitiikassa ja varsinkin ajatellaan maahanmuuton poliittista puolta. Joka tapauksessa, jos ei, jos ei luoda väi, laillisia väyliä, niin sitten laittomat toimivat. Ne ovat vaarallisia ja siinä hyödynnetään vain yhdenlaisia ihmisiä, nimittäin salakuljettajat, jotka kuljettavat maahanmuutta. Jos ei toimita oikein ja katsotaan, mikä todellinen on, niin varmasti enemmistö siirtymisistä ei tapahdu niin, että etelästä vyöry ihmisiä pohjoiseen – vaan paikallisesti tai etelässä er, aloitteen kesken tapahtuu siirtymisiä. Ja toiseksi olette oikeassa, kun totesitte, että koulutus on ehdottoman tärkeää. Siksi siinä pitäisi tuoda esille sellainen lähestymistapa, joka olisi hyvin tukeva ja, ja sellainen, että meillä olisi kriteereitä, kun te totesitte, että voidaan hyödyntää osaamista suhteessa työpaikkoihin. Se, että jotenkin voitaisiin hoitaa se unionissa, mutta kun sekään oikein onnistuu. Frank juuri totesi, että me emme ole pystyneet kohtaanuttamaan koulutusta, koulutusjärjestelmää ja työmarkkinoita. Emme ole pystyneet myöskään pystyneet ratkaisemaan sitä, että on puutetta tietyn tyyppisistä taidosta ja tietyn tyyppisestä osaamisesta. Eli tämäkin pitäisi ratkaista Olipa sitten kyse meidän kansalaisistamme maahanmuuttajista. Ja sitten vielä yksi asia, josta olen samaa mieltä myös kollegojen kanssa. Nimittäin tässä täytyy varoittaa myös sitä, että halutaan vain erityisen osaavia ihmisiä. Tietysti meillä Euroopassa on tarvetta ihmisistä, joilla on korkea osaamistaso. Siksi tätä sinistä korttia voi vähän kritisoida, koska siinä halutaan vain tietyn tyyppisiä ihmisiä. Ne haavoittuvimmat, jotka eniten tarvitsevat ehkä koulutusta, olisi syytä pitää myös mielessä. Thank you very much, Sylvie. Paljon kiitoksia sinulle, Silvi. No niin, nyt kuulemme Anan vastaukset ja reaktiot tähän sanottuun. Kiitos. Minä ehkä vastaisin tuohon kiintiöjärjestelmäkysymykseen yleensä. Kun puhutaan kiintiöistä, en oikein pidä niistä. Minulla on sellainen vaikutelma, että kiintiöistä puhuttaessa näin sitten velvoitetaan jäsenvaltiot ottamaan maahanmuuttajia tai pakolaisia, emmekä tiedä mitä jäsenvaltiot sitten tekevät heidän elämänlaatunsa parantamiseksi, erityisesti jos puhutaan ihan tavallisista perustarpeista, sosiaalista tarpeista, työpaikasta ja niin edelleen, niin minusta aina jotenkin tuntuu siltä, että miten huolehdimme sitten täytäntöönpanosta. Euroopan unioniko sitten katsoo jäsenvaltioiden toimia ja sitä, miten ne huolehtivat asioista mutta mikä taho tästä on viime kädessä vastuussa? Olen yhtä mieltä siitä, että meidän ei tulisi suurta eroa tehdä korkeasti koulutettujen ja vähemmän koulutettujen maahanmuuttajien välillä ja siksi olenkin ehdottanut koulutusta, koulutusta koska uskon vahvasti, että syntymäpaikka, sosiaalinen tausta tai passi eivät saa vaikuttaa tulevaisuuteen. Kaikki ansaitsevat samat mahdollisuudet hyvän koulutuksen näin halutessaan, ja sitä meidän tulee korostaa. Kiitos. I'm really happy that you are sharing. Olen iloinen siitä, että kerrotte myöskin omista kokemuksista. Meidän täytyy katsoa tosi seikkoja, mitä tulee pakolaisten ja maahanmuuttajien samaistamiseen. Niin sehän tarkoittaa sitä, että ihmiset ovat ikään kuin pakolaisia. Jos työhön kykenevä ja tulee Eurooppaan, niin, ja häneltä viedään tämä mahdollisuus työskennellä, niin sehän ei ole oikein. Ja joka päivä myöskin löytyy vastaavanlaisia esimerkkejä muualta, että vaikka haluaisi opiskella, niin ei voi opiskella, ei pääse Eurooppaan, vaikka ovat saaneet myöskin yliopistoilta opiskelu luvan. He eivät tule tänne rahaa kerjäämään, vaan kouluttautumaan. Eli tässä ei pitäisi ihmisiä kansallisuuden takia syrjää. Meidän täytyy katsoa heidän pätevyyksiään. Me tiedämme, että on olemassa monia, jotka yrittävät sitten päästä Eurooppaan ö, muita väyliä pitkin. Mutta jos kouluttautumismahdollisuuksia annetaan, niin silloin tällainen laiton maahanmuuttokin vähenee. Eli koulu, opiskelijoille pitäisi antaa mahdollisuus normaalia viisumia hyödyntäen tulla Eurooppaan kouluttautumaan. Silloin he eivät lähde muita teitä käyttämään. Meidän täytyy katsoa, että miten lai, laillisia väyliä hyödyntäen nämä Eurooppaan tulevat tai Eurooppaan haluavat voisivat tänne päästä. Oikein paljon kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Kiitokset teille siitä, että tulitte tänne ja hienoa, että näin suorasanaisesti puhuitte näistä asioista. Ja kiitokset myöskin, että osit, osasitte näin hienolla tavalla esittää ajatuksenne ja jopa pitää kiinni näistä esitetyistä puheajoista. Tästä on ollut kyllä todellakin paljon hyötyä koko AI-liikkeelle. Nyt joudutakin jo lähtemään. Ja voisitteko myöskin kiittää AI-tapahtuman järjestäjän menestyksekkäästä tapahtumasta? Ja lopuksi vielä sen verran, että se, mitä nyt kuulitte täältä parlamentaarikion puolelta, niin ne olivat suorasanaisia, rehellisiä vastauksia. Toivottavasti tämä on se viesti, jonka otatte täältä mukaan. Me suhtaudumme vakavasti näihin kommentteihin. Nämä, ovat, nämä mainitut asiat ovat erittäin tärkeitä meille ja te olette Euroopan tulevaisuus, siksi haluamme kuulla myöskin, mitkä ovat teidän ajatuksenne myöskin tähän ajakohtaiseen pakolaispolitiikkaan liittyen. Ja oikein paljon kiitoksia parlamentaarikolle näistä vastauksista. Kiitokset vieraillemme. Hyvää paljon onnea tulevaisuutta silmällä pitäen ja vielä kerran kiitokset vierailustanne. No niin, arvon kollegat, nyt jatkamme työskentelyä esityslistan mukaisesti. I'm going to go straight to the um, European Public... No niin, eli suoraan esityslistan kohtaan viisi, Euroopan syyttäjävirasto. Kollegat ovat jo odotelleetkin 10 minuuttia tämän esityslistan kohdan käsittelyn alkua. Pyydän anteeksi tätä myöhästymistä. Nyt kyse on siitä, että me kuulemme neuvoston puheenjohtajavaltiolta ja komissiolta tilannekatsauksen, eli mikä on neuvotteluiden tilanne EPPO-asetuksen työstämisen suhteen. Tehän tiedätte, että EPPOn hyväksyminen vaatii neuvostossa yksimielisyyttä ja parlamentin vihreää valoa. Ja Kuten kaikki tiedämme, nämä rikkomukset kohdistuvat unionin talousarvioon, ne pitää määritellä PIF-asetuksessa. Neuvotteluiden lopputulema on erittäin tärkeä Eppon näkökulmasta katsottuna ja alkuun puheenvuoron saakin Juan Fernando. Hän voi ihan lyhyesti alustaa keskustelua kertoen, että miten PIFin liittyen keskustelut ovat edenneet ja sitten vielä puheenjohtaja valtion puheenvuoron ja komission kommentin. Kollega Lopes Aguilar, voisitko ihan lyhyesti alustaa PIF-keskustelua ja jatkamme sitten siltä pohjalta. Juan Fernando, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tottahan toki. Aivan oikein totesit, että molemmat aloitteet liittyvät toisiinsa PIF-direktiivi sekä EPO, Euroopan syyttäjäviranomainen, liittyvät tiivisti toisiinsa. Ja itse asiassa PIF-direktiivin hyväksyntä Euroopan parlamentissa sen katsottiin olevan aivan keskeisen tärkeää, jotta Euroopan syyttäjäviranomainen lopultakin saadaan jaloilleen. Ja onkin tarpeen, että meillä on diiliä läpimurto And what happens with the PIF directive? It's been blocked by the council for years. Eh, PIF-direktiivistähän on väännetty monta vuotta. Aloitehan komissiossa hyväksyttiin vuonna 2012. Neljä vuotta, neljä puoli vuotta on jo mennyt siitä, kun se hyväksyttiin. Ja ensimmäinen käsittely, ensimmäisen käsittelyn kanta komission ehdotukseen Euroopan parlamentissa saatiin aikaan huhtikuussa 2014 kaksi ja puoli vuotta sitten ja ylikin jo. Ja ajatuksena oli saada aikaan varhainen toisen käsittelyn menettely, mutta neuvosto ja komissio ovat nyt järjestäneet kuusi kolmikantaneuvottelua eri puheenjohtajaa valtioiden alaisuudessa. Ja minä en kyllä Haluaisin kyllä selityksen sille, että miksi ihmeessä PIF-direktiivi on ollut jäissä näin pitkään. Kyse on ollut äh, ALV-petoksista, jotka nekin kuuluvat direktiivin alaisuuteen. Ja me, se on meille hyvin tärkeä asia, olemme vaatineet tätä ja siksi on sitten tarvittu koko joukko tapaamisia neuvoston ja meidän Euroopan parlamentin välillä kolmikanta neuvotteluissa. Nyt vaikuttaa siltä, että vihdoin viimein eh, viime viikolla, täysistuntoviikolla Strasburgissa järjestettiin jälleen kolmikantaneuvottelut, niin nyt näyttäisi siltä, että ensimmäistä kertaa neuvosto eh, näyttäisi olevan valmis hyväksymään ehdotuksiamme. Ja nyt meidän kyllä tulisi toden totta tarttua tähän mahdollisuuteen, että saadaan asia hoidettua. Neuvosto ehdottaa, että kynnys ALV-petosyhteistyössä tulisi asettaa 10 miljoonaan euroon. No siinä on kyllä jo aikamoinen petos kyseessä. Aivan liian iso petos. Veropetoksen pohjana tulisi olla Such an amount of, of, of money. We have insisted in lowering. Uh, we... Me yritämme tehdä tässä asiassa nyt kompromissia, saada tuota neuvoston ehdottamaa kynnysarvoa laskettua. Meidän ehdotuksemme oli miljoonaa euroa siinä tapauksessa, että useampi kuin kaksi jäsenvaltiota oli kyseessä, mutta ehkäpä tämä voitaisiin saada hoidettua niin, että sovittaisiin jostain suunnilleen 5 miljoonan euron tasosta. Tätä me nyt yritämme saada kompromissina seuraavassa kolmikantaneuvottelussa läpi. Se muuten järjestetään heti huomenna. Sitten tässä on joitain muita muitakin elementtejä ja jostain syystä neuvosto on poistanut rikosten luettelosta, joka direktiiviin sisältyy julkisia hankintoja koskevat petokset, mutta me haluamme nekin tähän soveltamisalan mukaan. Sitten on puhunut puhuttu jostain seura- seuraamuksista liittyen luonnollisiin henkilöihin. Me olemme valmiit tässä hyväksymään kompromissin ehdotuksen siitä, että Vähimmäis enimmäiskynnys on neljä vuotta vankeusrangaistusta ja tätä on todella ehdotettu. Alun perin puhuttiin viidestä vuodesta, mutta nyt tämä neljä vuoden vankeusrangaistus voidaan hyväksyä. Samoin tuo 100 000 euroa. Alun perinhän neuvoston kantaa oli 50 000 euroa. Ah, sitten vielä tämä vanhenemissääntö, äh, artikla 12. Tästäkin olemme valmiit äh, neuvoston kanssa sopimaan. Olemme hyväksyneet, että rikos vanhenee viidessä vuodessa ja tätä vähennetään kolmeen vuoteen siinä tapauksessa, että äh, syynä on ollut kansallisen kansalliseen lainsäädäntöön liittyviä äskeytyksiä tai viivytyksiä. Ja näin todella toivomme, että tästä ALV-kysymyksestä saamme aikaan kompromissin neuvoston kanssa, että saadaan tämä koko direktiivi kerta kaikkiaan valmiiksi. Jos emme saa, niin sitten myöskään Euroopan syyttäjän viranomainen ei näe päivänvaloa. Se on tässä nyt pelissä. Mutta taustalla on tietenkin konsensuksen puute neuvostossa. On koko joukko jäsenvaltioita, jotka ovat luopumassa aloitteeseen osallistumisesta. Tämä on vakava vaara, mutta jos PIF-direktiivissä ei saada läpimurtoa aikaan, niin sittenhän mitään ei saada aikaan. Joten katsotaan, saadaanko hommaa pakettiin huomenna. Kiitos. Kiitokset huon näistä PIF-infoista. Nyt kollega Kot Larik, oikeusministeriön johtaja neuvoston puolelta. Hän tulee kertomaan neuvotteluiden tilanteesta neuvostossa. Olkaa hyvä. Chairman, good morning everybody. Kiitoksia, hyvää huomenta. Haluaisin vahvistaa sen, mitä herra Aguilar totesi, että nyt olemme hyvin lähellä sopimusta PIF-direktiivistä. Se on oikeastaan edellytys myös Eppolle, jotta sekin toteutuisi. Me teemme tämän hyvin selväksi jäsenvaltioille. Me onnistuimme hyvin lyhyessä ajassa, joka meillä oli, muuttamaan useankin jäsenvaltion kantaa. Te tiedätte vielä kesäkuussa enemmistö oli ALV-rikosten ottamista vastaan. Ja nyt olemme lähellä maalia. Viimeksi Koreperissä oli joitakin vastahakoisia maita, mutta mitä tietoja me nyt olemme saaneet, vaikuttaa siltä, että huomisessa Koreperissä vastaanotto vielä myönteisempi kuin viimeksi. Ja viime kädessä ehkä saadaan tämä aikaan. Vielä on kyse siitä, käytetäänkö uusia vai vanhoja äänestyssääntöjä. Mutta pahimmassa tapauksessa kävisi niin, että jouduttaisiin odottamaan huhtikuuhun, että määräenemmistösäännöt olisivat uusien sääntöjen mukaisia, koska huhtikuusta lukien vanhoihin sääntöihin ei voi enää vedota. Sitten Epposta puheen ollen. Jos siis todella pääsemme yhteisymmärryksen PIF-direktiivistä eikä pelkästään siitä, vaan mukaan lukien alpetokset. Se on, ei ole tärkeää vain parlamentille, vaan monelle jäsenvaltiollekin. Ilman niitä ei riittävästi saada tukia Eppolle. Puheenjohtajavaltio on tietoinen, että jotta Eppo olisi tehokas virasto, tarvitsemme ainakin 20 jäsenvaltiota – mukaan, että se virasto toimisi kunnolla ja olisi tehokas. Puheenjohtajavaltio on käynyt PIF-direktiivistä tiiviitä neuvotteluja. Valtiovarainministeriön kollegat ovat olleet mukana ja EPPOssa puolestaan olemme saaneet loppuun monet aukina olleet säännökset, joita edeltäjät eivät ole onnistuneet Totta kai haluaisin kiittää Luxemburgia ja Alankomaita, jotka olivat hyvin aktiivisia hekin. Alankomaiden kanta, voitte varmasti kuvitella, miten paljon ministeri joutui ponnistelemaan siellä, että se pääsisi läpi, vaikka oma parlamenttikin oli niin kielteisellä kannalla. Eli todellakin kiitokset edellisille puheenjohtajavaltioille että loppusäädöksetkin on hoidettu, mutta sitten tuli vastaan ongelma, että kaikki jouduttiin jäädyttämään ministerineuvostoissa, koska on yksimielisyys vaadittu ja viime kädessä tarvitaan yksimielisyys. Todellakin, kun oli valtavasti alaviitteitä, sata kunta niitä alaviitteitä oli, kun oli niin erimielisiä käsityksiä hyvin tärkeissäkin säännöksissä – Siksi me päättimme omaksua toisenlaisen lähestymistavan. Veimme tämän asiantuntijoiden käsistä normaalista työryhmästä. Halusimme, että ministerit epävirallisessa osaneuvoston kokouksessa nimittäisivät koko pakettia varten, piffiä ja eppua varten vastuuhenkilön. meidän kaudellamme ei keskusteluja käyty, koska mekin odotamme parlamentin lausuntoa. Mutta PIF- ja EPPO-keskustelut olivat hyvin tiiviitä. Ministerit nimittivät vastuuhenkilön ja hyvin myönteisessä ilmapiirissä kaikki toteutui. Oli kompromissihalukkuutta ja ponnisteltiin kovasti ja päästiin yksimielisyyteen useimmista avoinna olleista säännöksistä, kuten totesin. Halusimme päästä eroon kaikista alaviitteistä. Se ei ollut helppoa. Edelleen on joitakin yksityiskohtia, joista on keskusteltava. Totta kai koko ajan neuvotellaan siltä pohjalta, että mistään ei ole sovittu, kunnes kaikesta on sovittu. Ja se valtiolle tämä on paketti. Ei voida sopia vain yhdestä säännöksestä ja sitten sivuttaa muut. Meidän täytyy sopia paketista niin, että jokainen jäsenvaltio näkee, että paketti on heille riittävän tehokas. Siitä saada lisäarvoa niin, että se edelleen on eurooppalainen. Mitä palautetta me olemme nyt saaneet, vaikuttaa siltä, että olemme lähellä jo maalia. Näillä viime metreillä 20.3 artikla B, siinä on kaikkein ongelmallisin, kuten se on ollut parlamentillekin. Tässä muuten mainitsisinkin, että meillä oli epävirallisiakin yhteyksiä parlamenttiin, parlamentin edustajiin. Saimme tietoa siitä, että on joitakin erityisen tärkeitä säännöksiä. Tämä on yksi niistä jäsenvaltiollekin se on siitä syystä vaikea, kun me pyrimme pääsemään siihen vaiheeseen tämän ehdotuksen kanssa, että se kelpaisi parlamentillekin. Se ei ole aina helppoa. Muilta osin voidaan sanoa, että on joitakin selvitettäviä yksityiskohtia, mutta lähellä maalia ollaan. Mutta ongelmana on, kuten tiedätte, että yksimielisyyttä ei joulukuussa saavuteta. Se tiedetään jo kyllä nyt, ainakin yksi isänvaltio äänestää vastaan, ellei jotain ihmeellistä tapahtuu ja tuskinpa niin käy. Alankomaiden parlamentti jo velvoitti ministerinsä olemaan tukematta ehdotusta. Vielä toinenkin jäsenvaltio, jossa tilanne on kiikun kaakun, Ruotsi. Parlamentin oikeusasianvaliokunta oli aika kielteisellä kannalla tätä ehdotusta kontaan Alankomaat ja Ruotsi parlamentteineen ovat vastahakoisia keltaisten korttien takia, koska nekin annettiin aikaisemmin jo. Eli toissijaisuus ja niin päin pois ja niin edelleen. Ruotsin kohdalla se nyt ei ole ihan viimeinen sana. Siinä viimeisen sanan sana Eurooppa-valiokunta, ei valiokunta vaikka vähän Ajatellaan, että Euroopan asioiden valiokuntakaan poikkeaa tuskin oikeusvaliokunnan näkemyksestä. Mutta kun meillä nyt on Alankomat ja parlamentin kanta tiedossa, niin tiedämme, että yksimielisyyttä ei saada. Ja oikeastaan tiivistettyä yhteistyötä uumoiltiin jo aiemminkin lainsäädäntö laadittaessa. Eli 86 artikla perussopimuksessa. Siihen joudutaan turvautumaan. Tämä on kuitenkin vielä avoin kysymys. Jäsenvaltioiden kanssa käydään neuvotteluja. Katsotaan, kuinka moni jäsenvaltio tähän tulee mukaan. Mutta vielä nyt toteaisin, että tiivimpään yhteistyöhön ei lähdetä, ellei saada vähintään 20 jäsenvaltiota mukaan. meidän mielestäni ei kannata perustaa EPPOa, ellei sen enempää maita saada mukaan niin, että se saataisiin paitsi lisäarvoa, mutta se olisi ehkä eurooppalainenkin. No niin, eiköhän tämä riitä. Um, Kyllä, kiitoksia. Tietenkin tähän voidaan palata vielä, jos aikaa riittää. Voisimme keskustella näistä tietyistä jo meidän tuntemistemme tuntemistamme ongelmista. Mutta komissiolta sitten lyhyt ja ytimekäs puheenvuoro, koska täällä on vielä muutama parlamentaarikko, jotka haluavat esittää omat kommenttinsa. Kiitoksia herra puheenjohtaja, hyvää huomenta. Haluaisin alkuun kiittää teitä tästä tapaamisesta. On erittäin tärkeää, että te seuraatte asian edistymistä ja olen iloinen sen suhteen, että edustaja Aguilar ja puheenjohtajavaltio Slovakia ovat sitä mieltä, että edistystä on havaittavissa. Ainakin komissio on sitä mieltä, eteenpäin on päästy. Ja kiitos kuuluu hartiavoimitoita tekevälle Slovakian puheenjohtajan valtiolle. Nyt kyllä saitte selkeän kuvan tämänhetkisestä tilanteesta. Me olemme vakuuttuneita sen suhteen, että PIF-direktiivistä voidaan tämän vuoden puolella päästä yhteisymmärrykseen. Olemme sen takana, että tästä tehdään yksi paketti, eli PIF ja EPPO pitäisi käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Ja tämä 10 miljoonan kynnys on meidänkin mielestämme liian korkea, 5 miljoonaa olisi parempi raja, sillä EPPON etu näkyisi selvemmin, mikäli kynnysarvo olisi alhaisempi, joten ehdottaisimme, että hyväksytään tämän alhaisempi kynnys. Ja alvi pitää ottaa Epon toimivaltuuksien piiriin, sitä kautta saataisiin parat aikaiseksi, mutta meidän täytyy katsoa muitakin kohtia, kuten Epon toimivalta, kysymykset, raportointivelvollisuus ja muut, mutta me kyllä vakaasti uskomme siihen, että Serpa-kokouksissa nämä ongelmat saadaan kitkettyä pois päivän järjestyksestä. Ja me tuemme kaikin keinoin puheenjohtajavaltiota pyrittäessä löytämään järkevä ja tasapainoinen, mutta silti lisäarvoa mukana tuova kompromissi. Mitä tulee tiivistettyyn yhteistyöhön, niin meidän täytyy katsoa, mikä on tilanne siinä vaiheessa, kun joulukuinen oikeusministereiden kokous on järjestetty. Siihen mennessä yritetään päästä mahdollisimman monen asian tiimoilta yhteisymmärryksen. Kiitoksia. Nyt suoraan yleiskeskustelun. Kollega Matera ei päässyt paikalle, mutta kollega Foss edustaa häntä sitten täällä. Kiitokset siitä, olkapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tosiaan äh, edustaja Matera ei pääse paikalle, hän on äitiyslomalla, mutta pyysi minua lukemaan muutamia huomioita. Kyse on niin epon kuin äh, Piffinkin äh, asetuksen ja direktiivin kannalta todella tärkeästä hetkestä. PIF on äh, ennakko edellytys EPOlle, Euroopan syyttäjäviranomaiselle, joka tutkisi, syyttäisi ja saattaisi oikeuden eteen rikoksen tekijöitä, kun rikos kohdistuu EUn taloudelliseen etuun. Euroopan parlamentti on halunnut ottama, ottaa huomioon arv petokset korruption, veronkierron, samoin kuin korostanut äh, monenvälistä yhteistyötä ja koordinointia jäsenvaltioiden sekä EU-toimielinten välillä. arv petosten sisällyttäminen BIF-direktiiviin on hyvin keskeisen tärkeä seikka, niin kuin olemme toistaneet äh, toistamasta päästyämme yhteisesittelijöihin Gresleen ja Lopes Akilariin. Luotamme, että he saavat aikaan myönteisen lopputuloksen tässä tärkeässä asiassa. Kun PIF-direktiivi saadaan hyväksyttyä, neuvosto voi saattaa päätökseen luonnoksensa Euroopan syyttäjäviranomaisesta niin, että tästä voi tulla tehokas toimija. Haluaisin korostaa vielä Euroopan parlamentin kantaa, kun syyskuussa hyväksyttiin päätöslauselma, jossa vaaditaan syyttäjäviranomaista, jolla on selkeä toimivalta ja joka tekee tehokasta yhteistyötä muiden EU-virastojen kanssa. Me olemme seuranneet äh, läheltä neuvoston viimeaikaisia kehityskulkuja ja käänteitä ja olemme tietoisia siitä, että tilanne molemmissa EPOssa ja PIFissä on varsin herkässä tasapainossa juuri nyt. Euroopan parlamentissa toivomme, että asiat saadaan käsiteltyä mitä pikimmin niin, että PIF-direktiivi saadaan pois päiväjärjestyksestä ja Euroopan syyttäjän viranomainen saa myös päivänvalon niin, että Euroopan parlamentti hyväksymismenettelyssä voi asioita sitten tarkastella. Edustaja Matera haluaa lopuksi kiittää työstä, jota Slovakia puheenjohtajavaltiona näissä molemmissa asioissa on tehnyt. Kiitos paljon. Kiitokset Axel, Silvi, Ivon, STn varjoesittelin, olkaapas hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitokset neuvostolle ja komissiolle näistä selvityksistä. Toden totta, puheenjohtajavaltio Slovakia kyllä tekee kaiken voitavansa. Ja sitä osaamme täällä ryhmässämme arvostaa. Sanottakoon suoraan, kyllä meille on tärkeää, että saamme tehokkaan ja riippumattoman viranomaisen Ja yhtä lailla selvää on, niin kuin kollega Foss esittelijän nimissä totesikin, että PIF-direktiivin hyväksyminen ja EPPO-asian käsittely liittyvät tiivisti toisinsa. Se on ihan selvä asia. Mutta kuultuani täällä äskeiset kommentit ja käytyjen epävirallisten puhe, keskusteluiden pohjalta, niin en oikein täysin ymmärrä tätä neuvostossa valitsevaa sekaista, sekavaa tilannetta. Jos katsotaan tätä komission alkuperäistä tekstiä, ja sitten tätä neuvoston työskentelyasiakirjaa, niin kyllähän niiden välillä on olemassa suuria eroavaisuuksia. Puheenjohtajavaltion esittämä teksti on aika lailla kaukana komission alkuperäisestä ehdotuksesta. Ja sitten jos vielä huomioidaan tämä kysymys sen suhteen, että kuinka monet jäsenvaltiot ovat tämän hankkeen takana, niin vielä enemmän olemme tässä ymmällämme. Neuvoston edustaja viittasi puheenvuorossaan, että sen mielestä kaivataan vähintään 20 jäsenvaltiota tähän hankkeeseen, jotta tehostettu yhteistyö voi alkaa mutta hänen käyttämänsä muotoilu antaa minun mielestäni ymmärtää, että ei tämä ole vielä kirkossa kuulutettu asia, että saadaanko tämän hankkeen taakse todellakin 20 maata. Ja vaikka 20 saataisiinkin tähän taakse, niin herääkin kysymys, niin mitäs nämä muut seitsemän tai kahdeksan tekevät? Miten ALV-petoksiin puututaan, kun kyse on rajat ylittävästä petollisesta toiminnasta, joka kohdistuu unionin talousarvioon, mutta jos kaikki eivät osallistukaan hankkeeseen, niin mitä sitten tehdään? Onko sitä pohdittu laisinkaan? Eli puhutaan kylläkin tehostetusta yhteistyöstä, mutta minkälaiset ovat sitten suhteet näihin muihin jäsenvaltioihin, jotka eivät halua olla hankkeessa mukana? Eli kysymyksiä kyllä riittää sanottakoon suoraan, että me tulemme tarkkaan perehtymään saavutettuun tulokseen, sillä me kaipaamme lisäarvoa, siitähän tässä on kyse. Yeah, very questions. Uh... Kiitokset näistä kysymyksistä. Ja sitten Aldevarjo esittelijä, kollega Michel Louis, olkaa hyvä. pardon, oh, excusez-moi. Excusez Anteeksi, minä kuulin vähän toivekuutta. Minä olen aika pettynyt, kun ajatellaan syyttäjävirastoa, että ei tässä parlamentin kantaa ole huomioitu. Olen pettynyt, koska neuvosto yksimielisyyden myötä vaikeuttaa syyttäjävirastoa ja rajoittaa sen toimivaltaa ja riippumattomuutta. Totta puhuen mietin vielä, mitä lisäarvoa tämmöisestä enää saadaan. No, neuvosto esittää, että kun on kyse Eurooppa-hankkeen kohdalla tapahtuneesta petoksesta, niin EPPO ei voi toimia vain silloin, kun se on yli 50 prosenttia kokonaisvahingosta. No minä jo mietin, että Eikö tätä nyt pitäisi vähintään muotoilla uudelleen tärkeänä osana EPPOn toimintaa? Jos on e- EPPOn ja viranomaisen kesken erimielisyyttä jaosta kansallinen viranomainen sanoo viimeisen sanan. Minä valittelen kovasti, ettei sitä tee riippumaton elin, tuomioistuin esimerkiksi, joka voi tuoda selvyyttä paremmin toimivalta jakoon ja oikeuskäytännön pohjalta. Tässä voidaan kysyäkin, oletteko neuvostossa keskustelleet tästä kysymyksestä? Hylkäävätkö jäsenvaltiot yksi kantaan tai joltakin osin, että olisi kansall- ei kansallinen viranomainen, vaan ehkä jopa tuomioistuin tai ainakin kansallinen oikeuslaitos istuin. Mielestäni se on erityisen tärkeää. Vielä yksi juttu, joka liittyy PIFFiin. Minä olen vähän skeptinen kyllä. 10 miljoonan euron kynnys ALV-petoksessa totta kai vaikuttaa paljon EPPOn toimivaltaan haitallisesti. Oletteko arvioineet siis? Jotain lukuja minullekin on tullut, mutta täytyy vielä tarkistaa ne, mutta oletteko te arvioineet niitä juttuja, joita EPPO käsittelisi, kun on näinkin korkea kynnys? Se on kokonaan eri asia tietysti, mutta se on kuitenkin vakava ongelma. Toisin sanoen, kun näinä aikoina ihmiset suuntaavat katsensa näihin asioihin, minä olen kyllä aika skeptinen Ruotsin ja Alankomaiden parlamenttien veton takia. Totta kai tässä halutaan tiiviimpää yhteistyötä vaihtoehtona, mutta tässä on vaarana, että ne maat, jotka ovat kyllä tätä purkaneet omin keinoin, niin loppujen lopuksi ei saada kaneppoa. Tästä tulee vain pelkä filosofinen ongelma, että vain joku on mukana tai vain muutamat kunnianhimoihin neuvostoko tämän valitsee. Mutta minä en halua, että tällaista pienten askelten taktiikkaa ruvetaan harjoittamaan minä vastustan tällaista, kun me haluamme täällä nimenomaan EPPON, jotta voidaan torjua petoksta Euroopassa paremmin. Ja kyllä Euroopan unioni ei tarvitse tällaista loikkausta, eikä sitä mahdollisuutta meiltä saa viedä. Siksi minä vetoan, että puheenjohtajavaltio menisi tarkemmin eteenpäin, avaa uudelleen tekstin, koska me sitä tarvitsemme kyllä. Minä olen kovin kriittinen, en ollenkaan myönteinen, vaikka tiedän, että puheenjohtajavaltio on ponnistellut komission kovin lähellä puolestaan parlamentin kantoja. Kiitos siitä. Olen iloinen siitäkin. Mutta en ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että tässä on kovin paljon eteenpäin päästy, joka on kuitenkin kauhean olennainen. Ajatellaan Euroopan unionin eri elimiä, jäsenvaltioiden elimiä, niiden välisiä suhteita ja varsinkin ajatellen suhteita me kansalaisia. Thank you, uh, Mr. Kiitoksia. Seuraavana Tomas Chedowski, olkaa hyvä. Předsedající, děkuji předsednictví, děkuji komisi, děkuji. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää puheenjohtajavaltiota ja komissiota ja esittelijää tietenkin siitä, että hän eh, on nyt esitellyt meille nämä kolmikanta neuvottelun tulokset. Olen eh, eh, realisti ja samalla federalisti ja olen jopa tsekki federalistien puheenjohtaja. Vaikka tämä on federalistinen ehdotus, niin tässä muodossa minä en kyllä sitä millään muotoa voi hyväksyä ja olen täysin samaa mieltä äh, kollegojen kanssa. Olisin tänään odottanut vastausta siihen, mitä tämä maksaa, kuka maksaa äh, viulut, äh, missä Euroopan syyttäjän viranomaisen toimipaikka tulee olemaan emme ole saaneet mitään vastauksia. Siis me kaikki ole esittelijöitä tai varjostelijoita, mutta kyllä nämä asiat meitä kiinnostavat, sillä kun olemme puhuneet omien kotimaidemme viranomaisten kanssa, meille on tullut selväksi, että Euroopan syyttäjäviranomaisen perustaminen tuo muassaan liian monia avoimia kysymyksiä, kysymyksiä, jotka ovat vailla vastausta. Itse työskentelin suuryrityksen johdossa kymmenen vuoden ajan ja kun näin tietoja siitä, mitä tämä maksaa, niin mielestäni tämä vaikutti aivan naurettavalta. Minä tiedän, mitä Eurojust maksaa ja minä tiedän, mitä muut eurooppalaiset virastot maksavat. Ja tämä kustannusehdotus, joka meille on esitetty, niin sehän on aivan liian ö, maltillinen sitten kun ajatellaan toimivaltaa juuri tätä, että ARV-petoskynnys on 10 miljoonaa euroa, se on ihan liian korkea. Slovakiassa kokonaisvahinko, joka liittyy ARV-petoksiin, on noin miljardi euroa mutta vain 40 tapausta ovat ylittäneet tämän 10 miljoonan kynnysarvon. Ja Tsekissä tällaisia tapauksia on sitten ollut vain 20. Eli kun tarkastelee näitä kahta maata, Tsekin tasavaltaa ja Slovakiaa, voi nähdä, että Euroopan äm, äm, syyttäjäviranomainen olisi mukana sadassa jutussa vuosittain – miten ihmeessä tavallinen syyttäjäviranomainen voi hoitaa 6-8 juttua vuodessa ollessaan tehokas. Ja sitten kun ajatellaan näitä alv-petoksia, niin nämä asiakirjaniput ovat tuhansia sivuja ja mm, syyttäjäviranomainen, joka työskentelee ALV-petosten parissa, hänen, hänellä on oltava paitsi ää, oikeudellista pätevyyttä myöskin luonnollisesti, pätevyyttä vero- ja talousalalla. Ei tällaisia asiantuntijoita, kuulkaa puussa kasva, ei heitä ole monia. Ja nyt haluaisin kyllä seuraavassa keskustelussa keskustella ihan konkreettisista asioista myös tuo toimipaikka. Kuka maksaa viulut, kuka, miten rahoitus varmistetaan. Tehän olette todenneet, että sitten toimisto olisi yhteen Eurojustin kanssa. Tämäkin on ihan naurettavaa. Kahden ja puolen vuoden ajan olen työskennellyt Eurojustin parissa, enkä voi kuvitellakaan, että eh, <laughs> ää, viranomaisen johtaja, johtajalla olisi sitten yhteinen sihteeri Eurojustin pääjohtajan kanssa. Kuulkaa nyt kyllä nämä yksityiskohdat ovat tärkeitä. Meillä, jos äh, syyttäjällä on erinomainen äh, avustaja, niin äh, hän ansaitsee 700 euroa kuukaudessa, ehkä bonuksinen 900 euroa kuukaudessa korkeintaan. Mikä sitten on tarkoitus, että eurooppalaisen syyttäjän avustajan ansiotaso olisi Tsekissä 2500 euroa ja sitten syyttää itse 3000 euroa, niinkö? <laughs> Ajatelkaa nyt. Tsekin tasavallassa eh, kaikki haluaisivat sitten tulla Euroopan syyttäjäviranomaiseksi. Kukaan ei haluaisi enää työskennellä eh, tsekkiviranomaisen piirissä, jolla on huomattavasti enemmän työtä ja joka ansaitsee huomattavasti vähemmän. Euroopan syyttäjä, syyttäjäviranomaisen on tarkoitus tienata kymmenisen tuhatta euroa Tsekissä. Edes viidennekseen ei tällä hetkellä päästä asiatasossa. Kiitos. Kiitos Iva Suli ja Katri. Ihan lyhyesti sitten puheenvuoro neuvostolle, sillä puoli 12 alkaa seuraava kuulemistilaisuus. Iva Suli ja Katrin seuraavina, olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää puheenjohtajavaltio Slovakia uurastuksesta, jota se on osoittanut, jotta saataisiin nämä kaksi direktiiviä, EPPO ja PIF. Minä nyt haluaisin tähdentää tätä radikaalia muutosta, joka tästä koituisi, jos me emme saa aikaan sopimusta – Eppon aikaansaaminen, jopa sitten sen jäljiltä, mitä viime neuvottelun jäljiltä se on, pitäisi olla ihan kohtuullinen. Ajatellaan nyt ihan tarkkaan, että tässä paras on ehkä hyvän vihollinen. Ajatelen sen rakennetta tällaisenaankin, niin se olisi vallankumous. Ja varmasti moni ei oikein tajua tätä täysin, mitä tämä tarkoittaa. Se tarkoittaa että päästään vihdoinkin eroon, siitä täytyy käyttää kansainvälisiä tutkintakomiteoita, jotta saadaan näyttöä toisesta jäsenvaltiosta. Ajatellen tätä nykyistä rakennetta, niin voi harjoittaa tutkintaa rinnakkain kaikissa asianomaisissa maissa ja se muuttaa kokonaan ja täysin tilanteen. Minä olen myös sitä mieltä, että ei pidä liioitella – alkynnyksen merkitystä. Kun nyt olen itse toiminut syyttäjäviranomaisena tai jo nyt asianajajana, niin minä voin kyllä sanoa, että alv-petokset hyvin nopeasti pääsevät hyvin merkittäviin summiin asti. Ihan on esimerkkinä, ajatellaanpa ranskalaista juttua, joka liittyi CO2-päästökiintiöihin. 1,8 miljardia oli summa siinä. Ja se, että kun summat ovat niin suuria, niin petoksen tekijä ei ole ensi kertaa yrittämässä, vaan on kyse monista tapauksista. Minä haluan sopimuksen, vaikka on korkeampikin kynnys, koska tämän sopimuksen myötä voidaan ensi kertaa muuttaa oikeudellista yhteistyötä kansainvälisesti ja saataisiin eurooppalaista yhteistyötä. Totta kai se on monimutkainen rakenteeltaan, koska tässä puututaan itsemääräämisoikeuteen, mutta se, että saataisiin eurooppalainen syyttäjävirasto, joka hoitaisi näitä asioita kansallisissa tuomioistuimissa, ja kun kytkös on vahvasti kansallinenkin, niin kyllä se hinta kannattaa maksaa tästä virastosta, että voidaan tehokkaasti vaikuttavalla tavalla torjua petoksia. Mielestäni ei tämä kustannuskaan enää ole se suurin huoli. Nimittäin jos emme pysty alvetoksia torjumaan, niin siinä menetetään miljardeja valtion kassoista ja myös näin ollen Euroopan budjetista. Minä kyllä sanoisin, että tällaisellakin rakenteella kannattaa tämä nyt toteuttaa ja kiireellisesti, nimittäin jos emme onnistu tätä notetomaan Slovakian puheenjohtajuuskaudella, niin tämä tilaisuus menetään tällä kaudella, lainsäädäntökaudella, ehkä jopa pidemmäksikin aikaa. Minä toivotan neuvottelijoille onnea ja menestystä ja toivoa. Ehkä mekin voisimme kansallisissa parlamenteissa pyytää kansallisia kollegojamme tukemaan tätä hanketta, koska se vie Euroopan unionin eteenpäin. Thank you, and Katarina Chini. Kiitoksia Katrin. Seuraavana olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää neuvoston ja puheenjohtajavaltion ja komission edustajia, kaikkia kollegoja, jotka jo ovat puhuneet, varsinkin esittelijöitä, näistä perusteellisista tiedoista kahdessa tärkeässä teemassa, PIFissä ja EPPOssa. Minä tulen maasta, jossa 80-luvulla näihin päivin asti on yhteistyökulttuuria kehitetty. Sen välineen myötä ja enemmän kuin minkään muun ansiosta saatu hyviä tuloksia aikaan järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. Mutta me tiedämme, että järjestäytynyt rikollisuus on laajentanut työkenttäänsä ja ylittänyt, ylittänyt maiden rajat ja toimii nyt rajat ylittävästi. Ja toimintakenttä on siirtynyt nyt rahoituspuolelle, varsinkin ALV-petoksiin. Näidenkin myötä voidaan sitten rahoittaa muuta rikollista toimintaa. Eli rahoitusrikosten ja alv petosten torjunta EU:ssa on siksi aivan välttämätöntä. Voin olla vain samaa mieltä sen kanssa, mitä Lopez Aguilar totesi PIF-direktiivistä. Aika hämmentynyt olen myös Eppon kohdalla. Kun ajatellaan tätä nykyistä tekstiä, niin se on kyllä aika paljon heikompi kuin mitä olivat parlamentin odotukset aikanaan teksti on varmasti hyväksytty nyt, jos se hyväksytään tässä muodossa, että se johtaa tiiviimpään yhteistyöhön ja sitten pirstaloitumiseen lainsäädännössä. Ja sitten meillä on hyvin vastakkaisiakin välineitä työssä ja siinä antaa vielä mahdollisuuksia myös rikolliselle toiminnalle. Minä voin vain siis vahvasti tukea näiden kahden asiakirjan hyväksymistä ja jos vain mahdollista, neuvosto voitaisiin vielä rohkaista ponnistelemaan, että yksimielisyys saavutettaisiin. Se antaisi näin täydet valtuudet Eppolle, ja kuten kollegat ovat jo hyvin todenneet, se on niin välttämätöntä. En niissä sen enempää sanoa. Todellakin on aivan ehdoton välttämätöntä, mitä pikimiten hyväksyä nämä kaksi aihetta. Totta kai olisi parempi, että yksimielisesti hyväksyttäisiin, vaikka ymmärrän, että se on hankalaa, Kuitenkin pyytäisin, että neuvosto vielä tähän suuntaan pyrkisi. Joka tapauksessa on tärkeää, että teksti hyväksytään niin, että mukana mahdollisimman paljon jäsenvaltioita. Kiitoksia tästä tapaamisesta tänään ja toivon, että mahdollisimman nopeasti nämä asiat hoidetaan pois päiväjärjestyksestä. Thank you, Katrina. Kiitokset Katrina. Ja ehkäpä lopuksi vielä neuvostolle kysymys. Haluatteko lisätä tähän jotain? Kyllähän täällä viesti oli selvä. Eivätkä nämä varmaan yllättäneet teitä. Haluatteko todellakin lisätä tähän vielä jotain? Tuliko täältä puolelta jotain uutta viestiä? Ihan lyhyesti, jos vain mitenkään mahdollista. Kiitos. Tosiaan ihan lyhyesti voin vastata, mitä tulee jäsenvaltioihin, niin kolme niistä ovat jo suoraan ilmoittaneet olevansa osallistumatta. Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti ja Tanska eivät osallistu, koska ne eivät valinneet optin vaihtoehtoa EPO. -hon 25 jäljellä olevasta Alankomaat on sanonut parlamentissaan ei, eli 24 on jäljellä, 28 ei, 28 <laughs> ei siis saada kokoon millään. Nyt ollaan 24, joten nyt meidän täytyy katsoa, että mm, mitä tässä taustalla on, mutta tietenkin mm, pyrimme saamaan mukaan merkittävän määrän jäsenvaltioita ja siksi pyrimme kaikki huolenaiheisiin luonnollisesti vastaamaan. Mitä sitten eh, tulee artiklan 23b? Tämä on eh, hyvin arkaluontoinen asia, josta edelleen keskustellaan, mutta asia voisi tarkastella myös toiselta kannalta. Tämähän liittyy myös rikoksiin. Eli kun puhutaan eh, ALV-rikoksesta, tämä taas puolestaan liittyy tulovero petoksen ja muihin mahdollisiin rikkomuksiin ja rikoksiin. Ja jos tämä taho saa toimivaltaa yhdessä kysymyksessä, hän saa automaattisesti näiden toisiinsa yhteyksissä olevien rikosten kautta toimivaltaa muissa kysymyksissä, joten äh, hänellä tulee olemaan sitten muitakin kuin ALV-rikkomuksia äh, pöydällään ja tämä saattaakin olla jäsenvaltioille jo huomattavasti äh, isompi pala purtavaksi. Ja siksi meidän täytyy tässä kyllä olla hyvin tarkkana ja kuunnella jäsenvaltioiden huolenaiheita. Sitten kun puhutaan siitä, että kuka päättää toimialasta, niin tietenkin tällä hetkellä kansallinen tuomioistuin, mutta me olemme myös eh, unionin eh, tuomioistuimen eh, kanssa olleet, olleet yhteydessä, jolla taas on oma toimivaltansa. Täällä on todettu, että sopimuspohja kyllä riittää, ennakkotapauksia tulee, joten jos on kysymyksiä EU-lain soveltamisesta, niin unionin tuomioistuinhan sitten viime kädessä päättää näistä asioista, mutta suora toimivaltaa, jopa he vastustivat suoraa toimivaltaa. Sitten tämä kynnysarvokysymys, olen hyvin kiitollinen edustaja Stahovskille sitä että hän välitti teille näitä tietoja, vaikkakin hän suhtautui asiaan aika kielteisesti. Ei, konkreettisesti, niin, niin, kyllä, kyllä, aivan näin on. Tiedot, joita hän antoi teille, ovat siinä mielessä hyvin selkeitä, että jos puhutaan kynnysarvosta, korkeastakin kynnysarvosta, niin hyvänen aika sentään määrä tulee olemaan todella suuri. Ja, ja kun puhutaan nyt ARV-petoksista, niin hyvänen aika näitä, näitä rikoksia on kovin monia muitakin, joten näin on. Ja mitä asiantuntijoiden määrään tulee ehkä kansallisella tasolla, huippuasiantuntijoita ei kaikissa jäsenvaltioissa ole, mutta juuri siksi EPPOta ollaan perustamassa, koska sen henkilöstöä saadaan Olafilta, jolla on todella paljon tietotaitoa tämän tyyppisistä tutkimuksista ja niin edelleen. Tämä tässä EPP on taustalla juuri on, että saadaan asiantuntemus ja, ja tietotaito yksien seinien sisälle koska näitä rikoksia on kansallisella tasolla äärimmäisen vaikeaa eh, tutkia ja jäljittää niiden rajat ylittävän luonteen vuoksi. Yleensä kansalliset tutkimukset pysähtyvät tasan tarkkaan eh, valtion rajalle, kun taas EPPOlla olisi huomattavasti paremmat mahdollisuudet eh, tutkia rajat ylittäviä tapauksia kun tässä ollaan luomassa yhtä ainutta oikeudenkäyttöaluetta, joten siksi me olemme ehdotusta ajaneet. Mitä Tsekin tilanteeseen tulee käsittääkseni laillisuusperiaate on voimassa, joten täytyyhän näitä joka tapauksessa tutkia, vaikka ne olisivat alle 10 miljoonan euron kynnysarvonkin. Sehän, siitä nyt ei ole kysymystäkään ja tämä sama koskee muita jäsenvaltioita. Sitten vielä suhde niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät osallistu yhteistyöhön, on tärkeä kysymys tämäkin. Tästä on puhuttu, keskusteltu. Ja niin osallistuvat kuin ei osallistuvatkin jäsenvaltiot ovat kuitenkin sitoutuneita muiden sopimusten kautta yhteistyöhön, niin on tehtävä yhteistyötä ei voi olla niin, että yhteistyö heikkenee, ähm, kun Euroopan syyttäjäviranomainen käynnistää työnsä verrattuna nykyjärjestelmään siis. Ja olen aivan varma siitä, että jos joku epäilee tätä yhteistyötä ja sen mahdollisuuksia, niin äh, tuomioistuin varmasti antaa hyvin selkeän vastauksen kyllä. Katoinkohan minä nyt kaikki kysymykset? Enköhän suunnilleen. Kiitos. No niin, nyt kyllä aika loppuu, vaikka yhteispuheenjohtaja vielä täältä puuttuukin. Mutta josko komissiokin sitten voisi ihan lyhyesti kommentoida kuulemansa? Ihan yhteistyön hengessä totesi puheenjohtaja valtio vastasi kattavasti kysymyksiin, mutta yhden asian lisäisin. Me tarvitsemme tukeanne myös suhteessa kansallisiin parlamentteihin. Kuten Rova Jolikin totesi, on aivan mahdotonta korostaa liikaa, miten tärkeää tämä on, että te käännytte kansallisten parlamenttien jäsenten puoleen. Siellä peli ratkaistaan. Siksi on tärkeää, että olette yhteydessä kansallisiin parlamentteihin, painostatte ja heitä tukemaan EPPOa, jos siellä on kuulemisia. if I may. Jos sallitte, niin tähän viimeiseen huomioon liittyen hienoa, että mainitsit tämän. Tämä oli jo ennakoitavissa, halusin itsekin tämän sanoa. Kiitokset jäsenille näistä Eppoon liittyvistä laadukkaista kommenteista. Me olemme parlamentissa aina suhtautuneet suopeasti EPPOon, mutta emme aivan täysin kritiikkiä järkyttävästi. Kollega Cicini sanoi, että täällä suuri määrä jäsenvaltiota on tässä jo mukana, mutta se ei riitä. Meidän täytyy lobata, meidän täytyy taistella ehdotuksen puolesta. Tämä on kaukana siitä, mitä me toivoimme, kuten kollega Michelkin totesi. Ja tämä aiheuttaa kyllä päänvaivaa meille. Meidän täytyy vain rehellisesti todeta, mihin olemme päässeet. Puheenjohtajan valtiokin on avoimesti suhtautunut siihen, mitä me olemme täällä todenneet. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Selkeämmin meidän hu- huolenaiheitamme ei olisi täällä voinut esittää. Ja kyllä me tarkkaan tiedämme, ketkä tässä ikään kuin harovat vastaan. Mutta kiitokset kuitenkin tästä avoimesta keskustelusta tekstiin liittyen. Näin tätä asiaa tulisi käsitellä. Katsotaan, mitä tulevan pitää ja miten sitten reagoimme tähän tulevaan tekstiin. Ja olen komission kanssa samoilla linjoilla. Meidän täytyy taistella vain tämän ehdotuksen puolesta. Katsottava asia myöskin jäsenvaltioiden näkökulmasta. Oikein paljon kiitoksia varsinkin varjoesittelijöille ja muillekin kommenteistanne. Eli jatketaan asian käsittelyn seuraamista. Toivottavasti tämä tästä hyväksi muuttuu. No niin, sitten seuraamme yhteiseen kuulemistilaisuuteen naisasian valiokunnan edustajien kanssa. Odotellaan nyt vielä yhteispuheenjohtajaa hän saapunee tuota pikaa, joten älkääpäs lähtekö täältä minnekään.